Okay, friends, we start the second half of our no. today, and we start with the... <clears throat> Tämä on meidän kokouksemme toinen puolisko, tämä iltapäivän puolisko, ja nyt keskustelemme tämänhetkisestä työllisyys- ja työoloista siviiliilmailussa. On ilo nähdä teidät kaikki täällä paikalla, teidät, jotka edustatte tätä sektoria – ja odottelemme kiinnostuneena tätä keskustelua. Mehän tapasimme jo viime kuussakin. Tämä asia on ollut <clears throat> hyvin paljon esillä poliittisesti uutisissa, ammattiliitoissa. Me kutsumme tätä ilmiötä, joka on ollut havaittavissa sosiaaliseksi dumppaukseksi, sosiaaliseksi polkumyynniksi. Ja sitä on näkynyt myös alalla Olemme keskustelleet asiasta tässä valiokunnassa, olemme keskustelleet tästä asiasta liikennevaliokunnassa ja myös poliittisessa ryhmässämme tästä asiasta keskusteltiin. Eli jos kohta täällä on nyt paikalla aika harvoja jäseniä, koska nyt on torstai-iltapäivä ja eri valiokunnissa on paljon muuta työtä, niin Toivotaan, että mahdollisimman monet seuraavat tätä keskustelua netistä. Ja pidemmittä puheitta haluaisinkin nyt kutsua teidät jokaisen ja pyydän teitä pitämään lyhyen esityksen tilanteesta, joka koskee ilmailualan työoloja Euroopassa ja muualla, koska tässähän on kyse globalisaatiosta. Aloitan Jaranista. Hän edustaa Euroopan lentoyhtiöiden yhdistystä ja hän on myös sosiaalidialogikomitean puheenjohtaja. Olkaa hyvä, saatte puheenvuoron. Merci, madame la présidente. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kiitos tästä keskustelusta. Tulen esittämään teille konkreettisia väitteitä. Onko vilpillistä kilpailua, kun lentoyhtiöt ilmoittavat, että työntekijän sosiaalimaksu maksetaan tietyssä maassa, mutta he työskentelevät tuossa maassa ja he eivät saa tarvittavaa sosiaaliturvaa. Ja käyttää että kun lentoyhtiöt ilmoittavat, että lentäjät ovat itsenäisiä työntekijöitä, itsellisiä, mutta kun heillä on kuitenkin vain yksi työnantaja ja velvoite täyttää yhtiön sääntöjä ja olla yhtiön määräysvallava alla. Me sanomme, että tällä lailla vältetään jälleen sosiaalimaksujen maksaminen. Näitä asioita ehdotan keskustelun aiheeksi. Ja liitän tähän ensimmäiseen esimerkkiin. Komissio pyysi näyttää, olemme lähettäneet näyttää, meillä on luetteloita, ja helppo tehdä. Irlannin yhtiörekisteristä löydätte kaikki nämä lentäjät, jotka ovat mikroyhtiöitä, mutta työskentelevät vain yhdelle yhtiölle. Ja itsenäisten tekijät ovat olennaisesti yhden tyyppisistä yrityksessä en ainoastaan osata sormella niin sanotaan loukostyhtiöitä, eivät ole kaikki samanlaisia sääntöjä on, mutta pystymme toteamaan, että näitä on lähinnä halpaletöhtiöissä. Ja sitten nämä mukavuuslippulentokoneet. Lentoyhtiö ilmoittaa, että lentäjät ovat sijoittautuneita Bangkokiin, mutta he lentävät Gatwickista Atlantin yli. Heillä on työsopimuksia, tuossa on esimerkki. He käyttävät myöskin työvälitystoimiston työntekijöitä jälleen EUn ulkopuolella asettautuneet. Onko tämä virpillistä kilpailua? Kolmas etu. Hyvin ajankohtainen. Nämä yritykset, jotka hyötyvät val, julkisen sektorin tuista Persialahden yritykset. jotka ovat 40 miljardia dollaria ää, valtion tukea. Tällä vaikutusta meidän meillä IAG-ryhmässä British Airways Siberian Vuoling. Sillä Qatar Airways on pääomistaja. Toisessa tapauksessa Etihad. Ja yhtäkkiä olemmekin päättäneet erota yhdistyksestämme. Ei meidän välttämättä puolustella yhdistystämme, mutta tämä osoittaa, tämä liittyy siihen, miten nämä yhteydet ovat eurooppalaisia. 1998-2010 liikkuvuuspääosasto Digimovin mukaan epäsuorat ja epäsuorat vaikutukset ovat sellaisia, että halpalentoista eivät ole Euroopan tasolla työpaikkoja. Työpaikkoja on hävinnyt. Vähän, mutta kuitenkin. Mutta kun liikenne on kasvanut 15 prosenttia vuodessa, niin työllisyys ei ole kasvanut. Tiedämme, että komissiolla oli täytetään panostaa erilaisia ideoita. Meillä on määritellyt, mikä on työntekijä. Työntekijä on henkilö, joka saa palkkaa. Meistä me työntekijät haluamme tätä sovelletaan. Tämä välttäisi nämä vi- väärät yksityisyrittäjät. Sitten on jonkun verran säätelyitä, pitäisi muuttaa nopeasti. Tämä koskee kolmansien yritys osapuolta saamaan tukea kolmasista maista. Tämä koskee myös tätä lentooperaattorin sertifiointia. Ja sitten kysymys on tästä kotipesästä. Se määrittely liikkuvalle henkilöstölle, Mun mielestä tämä määritelmää väärinkäytetään. tekstiä pitäisi uuttaa. Enkä mä halua mitään varsinaisia kaasutehtaita, hirveän monimutkaista, vaan yksinkertaista. Jos mä saan tavat omasta työpaikasta. Ja sitten merialalla valtion tuet, sadan valtion tukia. Suurin osa on sellainen, että niitä verotusta täytyy miettiä suhteessa kolmansiin maihin. Maksut ovat paljon korkeammat kuin kolmessa maissa. Kiitos. Thank you. Uh, Kiitoksia kovasti. Ja nyt annan puheenvuoron Elisabetta Tsekkalle, joka on Euroopan kuljetusalan työntekijöiden ähm, len, cabin crew työntekijöiden edustaja. Hyvää, hyvää iltapäivää kaikille. Olen ETF yhdistyksen puheenjohtaja. 19 000 henkilöä edustamme. Ja kerron tässä hieman heikoista kohdista EU-lainsäädännössä, kun tarkastellaan työpaikkoja siviiliilmailun alalla ja varsinkin kun puhutaan ohjaamo henkilökunnan työpaikoista. Tässä ensinnäkin kerron, että yhtenäismarkkinoita ei ilman sosiaalista puitteista voi kehittää. Kun ilmailun liikennettä on vapautettu, se on helpottanut tilannetta sikäli, että lippujen hinnat ovat laskeneet, mutta tämä on myöskin vaikuttanut siihen, että henkilökunnan työolot ja oikeudet eh, ovat muuttuneet liikkuvat työpaikat, kun puhutaan matkustamaan ohjelman henkilökunnasta, näihin nimenomaan nämä muutokset kohdistuvat. Mutta tämä koskee myös muita ryhmittymiä, kuten esimerkiksi kenttähenkilökuntaa. Ja tässä hieman kerrotaan heikkouksista EU-lainsäädännön osalta ja ehdotuksistamme sosiaaliturvakysymykset yleensä eh, lähdetään liikkeelle kunkin maan lainsäädännöstä, eh, sen maan, josta henkilö on rekrytoitu. Ja tällöin tarkastellaan myöskin eh, tätä kotimaaperiaatetta ja varsinainen eh, sosiaalioikeusmenettely ei lähde liikkeelle kuitenkaan lentoaikojen osalta sen asetuksen määräyksestä, joka pohjalla on. Ja sitten mitä tulee väliaikaisiin työsopimuksiin, Joskus eh, hyödynnetään outsourcing-menettelyä ja myöskin eh, väliaikaisia työsopimuksia. Ja tällöin voidaan hyödyntää eh, esimerkiksi henkilöitä, jotta voidaan tietyt tarpeet täyttää, mutta jos työsääntöjä kierretään, se on mahdollista ja tällöin hyödyntää mahdollisimman alhaisia työehtoja ja matkustama eh, työpaikat voidaan ehkä korvata muilla työntekijöillä kuin EU-työntekijöillä. Ja on tärkeää katsoa esimerkiksi lentoyhtiöitä, kuinka ne voivat rekrytoida työntekijöitä EU-ulkopuolista maista monienkin eri syiden takia esimerkiksi nämä voivat olla sitten ammatillisessa koulutuksessa mitä vain, eikä ole takeita heidän ammattiosaamisestaan, ja tämä vaikuttaa turvallisuuteen. On tärkeää tai ymmärtää, että Ratot toivovat tietysti pitkille lennoille kaikkein edullisinta työvoimaa, jotta kilpailukykyisyyteen voidaan vastata maailmanlaajuisesti, mutta on tärkeää, että työolosuhteet näilläkin työntekijöillä olisivat samat kuin mitä EU-työntekijöillä olisi, niin kuin olemassa olevat äh, äh, lait edellyttävät lähtömaasta katsottuna. Ja tällöin äh, tulee pyrkiä estämään sosiaalinen polku myynti näissä yhteyksissä. Työaikadirektiiviä on päivitetty vuoden 2000 jälkeen ja nyt tarvitaan paremmat säännökset direktiivin, jotka suojaavat liikkuvaa henkilökuntaa, eh, koska on tärkeää, että kaikki eh, terveys vaikutukset myöskin tässä yhteydessä huomioidaan. Kun puhutaan epätyypillisistä eh, työsuhteista, niin tällöin eh, lentoyhtiöt hyödyntävät erilaisia mahdollisia tämän tyyppisiä sopimuksia erityisesti eh, vuoden 2000 jälkeen osa-aikatyösopimukset ovat lisääntyneet huomattavassa määrin ja tällöin eh, henkilöstöllä ei ole esimerkiksi riittäviä eläkeoikeuksia. Tarvitaan sosiaalisuuden tason nostamista ja tätä tarvitaan myöskin väliaikaiselle työvoimalle ja sopivaa lainsäädäntöä, jotta eh, työntekijät todellakin voivat hyödyntää myöskin Keislon eh, mukanaan tuomat tilanteet. Sosiaalinen vuoropuhelu, kun puhutaan sosiaalista oikeuksista, eh, tässä on kaikki työntekijät saatava samalle lähtöviivalle. Ja ETF katsoo, että ei ole olemassa riittävää tietoa ilmailualan työolosuhteista ja tarvittaisinkin eurooppalainen seurontakeskus näitä kysymyksiä tarkastelemaan. Kiitos. you. Uh, Kiitos. Nyt annan puheenvuoron Jon Honelle, joka on ohjaamo henkilöstön liiton edustaja. Uh, thank you. Good morning. Kiitoksia kovasti. ja Anteeksi, niin, kiitoksia kovasti ja hyvää iltapäivää kaikille. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta käyttää puheenvuoro. Nimeni on John Hone. Olen Euroopan ohjaamo henkilöstön liiton edustaja. Olen itsekin lentäjä. Ja haluaisin esittää lyhyen kuvauksen niistä löydöksistä, joita Gentin tutkimuksesta on ilmennyt ja kerron myös sen jälkeisestä konferenssista ja sen tuloksista. Nämä löydökset ovat mitä relevanteimpia ja kerron miksi tällainen A-tyyppinen, epätyypillinen työ ja työohjeolot ovat olleet yleistä ilmailualalle ja erittäin haitallisia. Lentäjät ja myös ohjaamohenkilöstö ja matkustajahenkilöstökin ovat olleet huolissaan tästä ilmiöstä. Meillä on kuitenkin vasta vähän näyttöä, vähän tietoa tästä ilmiöstä. Kentin yliopiston päätelmien jälkeen tietoisuutemme on kuitenkin parantunut ja meidän täytyy toimia. Jos nyt mennään tähän ydinkysymykseen, voimmeko luottaa tähän tutkimukseen? Kyllä. Me saimme erilaisia vastauksia noin 10 prosentilta aktiivisista lentäjistä EU-ssa. Tämä on tilastollisesti erittäin pätevä tutkimus ja se kattaa koko ilmailuteollisuuden. Me olemme lentäjiltä saaneet erinomaista sisäpiirin tietoa äm, tilanteesta, samoin matkustamohenkilökunnalta. Tämä tutkimus osoittaa, että yksi kuudesta lentäjästä ovat epätyypillisessä työsuhteessa, eli heillä ei ole pysyvää tai so- sopimustyösuhdetta. Tämä tarkoittaa noin tuhat noin tuhannessa lentokoneessa koska tahansa on epätyypillisiä työntekijöitä. Näistä nämä yksi kuudesta ovat kuitenkin, tämä luku tarkoittaa sitä, että 40 prosenttia nuorista lentäjistä, 20-30-vuotiaista, niin heillä ei ole pysyvää työsuhdetta. He ovat niin kutsuttuja halpalentoyhtiöiden lentäjiä ja neljä viidestä, joita pidetään itsenäisenä ammatinharjoittajina, tai väittävät olevan itsenäisiä ammatinharjoittajia, niin ovat sella, vain muka sellaisia ja tekevät työtä halpalentoyhtiöille. Eli tällä on ollut erittäin, äh, tällä on ollut erittäin kielteisiä vaikutuksia työllisyyteen koska äh, nämä lentäjät muun muassa sanovat, että eivät välttämättä pysty äh, tekemään aina hyviä päätöksiä. No tässä on äh, kuva kollegasta, joka tekee työn, jonka minäkin joudun en, joka, ennen kutakin lentoa tekemään. Minun täytyy tarkastaa kaikki alueet, jo, joihin pääsen käsiksi, katson, eri, katson etsin vuotoja, haittoja, mitä tahansa vikaa. Jos me löydämme jotain ongelmia, me joudumme kutsumaan mekaanikkoja paikalle, joudumme ehkä odottamaan peruuttamaan varaosaa tai peruuttamaan lennon. Yleensä viivästystä tulee enemmän tai vähemmän. Päätös ei ole kuitenkaan aina yksioikoinen. Se on kuitenkin kaikkein tärkein koska minä lento, lentokapteenina olen avainasemassa turvallisuuden kannalta, minun vastuullani on tehdä oikeat päätökset. No ajatellaanpa jotain muuta ammattia, esimerkiksi tuomaria. Entäpä jos olisitte tuomioistuimessa? vaikkapa liikennerikkomuksen vuoksi tai verovilpin takia. Olisitteko te tyytyväisiä, jos tietäisitte, että tämä henkilö saa palkan ainoastaan, jos hän tuomitsisi teidät? Ja luuletteko, että saisitte reilun oikeudenkäynnin? Entäpä kirurgi? Jos kirurgi saisi palkan ainoastaan siitä, että hän leikkaa, olipa se turvallista tai ei. Tai jos meppi, mepille ää, maksettaisiin ainoastaan, jos äänestäisivät joka äänestyksessä puolueen piiskurin mukaan. Ajatellaanpa, että tämä viimeinen tarkastus tehdään sellaisen kapteenin toimesta, joka, on, joka saa palkan ainoastaan silloin, kun kone lentää. Tai kyse voisi olla sellaisesta lentäjästä, joka saa palkan suurinkin summan, joka, joka joutuu maksamaan itse rahaa siitä, että saa lentää konetta. Tällainen, tällaisia perversejä kimmokkeita, ne tulevat peliin myös silloin, kun lentäjät joutuvat esimerkiksi olemaan poissa sairauden vuoksi tai eivät ole poissa. Eli lentäjät ovat eri, erittäin ikävässä riippuvuussuhteessa työnantajansa silloin, kun ovat e, epätyypillisessä työsuhteessa. Ja tässä on esimerkkejä siitä, minkä vuoksi epätyypilliset työpaikat ovat erittäin hankala asia. Ne ovat erittäin vakava puute Ähm, turvallisuudessa. Me myös olemme nähneet esimerkkejä siitä, kuinka kauko-idästä tulevia miehistöjä on tuotettu Eurooppaan lentämään neljänneksellä palkasta. Mutta voidaanko ajatella, että tällainen henkilö, joka tulee niin kaukaa ja on edistyksessä kohdemaassa, on, omaksuu turvallisuuskulttuurin kohdemaassa? silloin kun kyse on prekäristä sopimuksesta, yleensä turvallisuuskin kärsii. Ja kun ajatellaan tätä teo- alaa ylipäänsä, niin tällainen eristäytynyt epätyypillinen työntekijä saattaa esimerkiksi kiertää veroja tai hänen kohdallaan kierretään veroja, mutta se tarkoittaa myös sitä, että muita vastuu, vastuuta kierretään. Silloin, ja tämä tarkoittaa sitä, että nämä henkilöt ovat erittäin hankalassa ö, tilanteessa Toivottavasti eh, ilmailualan epätyypillisiin työsuhteisiin liittyvät ongelmat ovat selkeitä. Siihen liittyy turvallisuus ja taloudellisia ongelmia. Miten me voimme ratkaista nämä ongelmat? No meillä on muutamia eh, ratkaisuja. Ensinnäkin meidän täytyy kieltää nämä tällaiset pay-to-fly-järjestelmät, jossa pilotti joutuu maksamaan itse siitä, että saa lentää. Tämä on perverssi kannustin. Ja meidän täytyy saada säilyttää ammattikunta sellaisena, että se on vastuuntuntoinen ja saa kunnon koulutuksen. Meidän täytyy vahvistaa tätä niin kutsutaan kotikenttäperiaatetta. Mm, Kentin tutkimuksen mukaan ne henkilöt, jotka lentävät milloin missäkin lentoyhtiössä – yleensä eivät tee tarkastuksia niin kuin pitäisi. Eli, ja yleensä jos lentäjä tulee EUn ulkopuolelta, hän ei välttämättä tunne turvallisuuskulttuuria. On tärkeää, että jokaisella lentäjällä on oma kenttä, kotikenttä. Ja meidän täytyy estää e- erilaisia epätyypillisiä työsopimuksia ja meidän täytyy estää meidän täytyy estää myös vuokratyövoiman käyttöä. Työsuhteen täytyy olla aina suoraan lentoyhtiön kanssa tehty. Ja meidän täytyy hankkiutua eroon näistä mukavuuslippulentokoneista. Kun, kun ihminen lähtee ja valitsee lentoyhtiön, täytyy tietää, mistä lentoyhtiö on todella kyse ja ilmailualan työntekijöitä täytyy kohdella samalla tavalla kuin muidenkin alojen työntekijöitä. Thank you. Uh, then I'll give the floor to... Kiitoksia. Sitten antaisin puheenvuoron seuraavalle puhujalle, Peter Turnbull. Te olette professori Cardiffin Business yliopistossa, kauppakorkeakoulussa. Thank you. Um, social dumping arises from the fact that we... Sosiaalinen palkkumyynti lähtee siitä, että meillä on palveluja tai tuotetta varten yhteiset, yhteismarkkinat ja 28 erilaista sosiaaliturvajärjestelmää. Tämä kertoo halpalentoyhtiöiden markkinaosuutta eri osissa Eurooppaa. Ja tässä näette, missä markkinaosuus on yli 50 prosenttia. On markkinoita, joita halpalentoyhtiöt hallitsevat, ja on toisia markkinoita, joissa osuus on alhainen. Lentoyhtiöt etsivät kasvua sieltä. Keskityn Irlantiin, jossa markkinaosuus on isoin. Ryanairin koti. Ja kuten Ryanairin pääjohtaja sanoi, me katamme koko Euroopan vähän niin kuin sosiaalinen sairaus. Kerron, miten Ryanair pyrkii jatkuvasti lisäämään kasvua ja markkinaosuuttaan. Se lentää pisteestä pisteeseen. Se etsii jatkuvasti uusia reittejä kautta Euroopan. Joten Ryanair avaa enemmän reittejä joka vuosi kasvun ylläpitämiseksi Euroopassa. Mutta se myös lopettaa enemmän reittejä kuin mikään muu lentoyhtiö. Ja se on yhä ohuempia reittejä, joilta se yrittää saada tulosta. Jos reitti ei tuota tulosta, erityisesti talvella, Ryanair tappaa sen. Ja uusi sitten ensi vuonna. Jos Ryanairin kasvua tarkastelee, väistämättä vaihtelua puolella, sen vuotuinen kasvu no, nopeutuminen hidastuu ja kysyntä vaihtelee yhä enemmän. Ja miten se säätelee tuota kysyntää? Se tekee sitä hyödyntämällä järjestelmiä, hyödyntämällä järjestelmiä, se voi prekaarissa oloissa palkata ihmisiä lyhyellä aikavälillä. Se palkkaa lentäjänsä yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevan viraston toimiston kautta – ja sitten yhdistää ne, laittaa ne yhteyteen irlantilaisten tilitarkastajien kanssa, jotka perustavat mikroyrityksiä, jotka sitten tarjoavat palveluita Ryanairille. Irlannissa ei ole itsellisen takia oikeudellista määritelmää. On kuitenkin käyttäytymisäännöt niistä aloista, jotka soveltuisivat itselliseen työntekijään. Hän odotetaan omistavan omistavan yrityksensä, tarjoavan erilaisia hintoja työlle, työskentävän eri yhtiöillään ja maksavan omat vakuutuksensa. Mitään oikeudellista määritelmää ei ole, ainoastaan käyttäytymissääntö. Ajatellaan Ryanairin pesää jossain Espanjassa. Tässä on nuori lentäjä, voi olla Espanja – virolainen, mistä tahansa EU-jäsenvaltiosta. Hän on sijoittunut Espanjaan. Hän on ilotilainen sopimus Isossa Britanniassa seitsemän viraston kautta hän saattaa lentää markkinoille, joissa Rainer pyrkii kasvattamaan bisnestä ehkä Bulgariaan. Hän on siis itsellinen työntekijä. Hän voi tarjota palveluita eri yhtiöille tarjoaa materiaali omaan vakuutuksensa ja kontrolloi työtään. Jos työntekijän sopimusta tarkastelee, hän pitää tässä suoraan Ryanairille uniformo ja henkilöllisyystodistus on ainoa, mitä lentäjä tarjoaa. Ryanair hoitaa vakuutukset ja Ryanair päättää, milloin ja missä lentäjä työskentelee. Ja nyt tämä on ihan selvästi tällainen huijaussopimus. Se, ei, se, se selvästi ei täytä sen työntekijän ehtoja sopimus. Saattaa määrit, sanoa, että se on palvelusopimus. Ja jos yritys ei tarjoa, jos työntekijä tarjoa työntekijä, mutta nämä työehdot ovat kuitenkin tällaisia leikkaa ja liimaa työehtoja. Voiko lentäjä tarjota vaihtoehtoista työntekijää? Jos lentäjä kykenee lentämään enää päivänä, esimerkiksi sairastaa muita sitoumuksia, itseään työntekijä voi tarjota korvaavaa henkilöä. Useimmat Ryanair-lentäjät saavat ohjelmansa hyvin lyhyellä aikavälillä – he voivat saastella vaan henkilöitä, jotka ollaan ammattipätevyys lentää tietyn tyyppisiä Rainerin käyttäviä lentoja ja täytyy, lentoaikeen täytyy natsata on äärimmäisen vaikeata, jolle mahdotonta, että lentäjä tarjoaa korviketta. Yksi itsellisen avainehto on sellainen, että ei sitä näillä ehdoilla voi täyttää. mitä tapahtuu, kun Rainer toimii maissa, jossa on hyvin erilainen sosiaaliturva. Me tunnemme tämän tanskaisen joustoturvamalliin. Työpaikan tasan korkea, työpaikan asiallisia, aktiivinen työmarkkinapolitiikka, joustavuustyössä ja korkea sosiaali sen suoja välillä. Ja tämä on tapahtunut jo täytösopimusten kautta ei työlainsäädännön kautta, kun vain aloittaa Tanskasta ja lentää ei järjestäytyllä työvoimalla, joka on yrityksen perusta, mistä työntekijä saa suojansa, koska suurin osa tulee työehtosopimuksista. Ja tämä Rainerin malli luo isoja ongelmia eri EU-maissa – Ja nyt teollisuusvaliokunnan täytyy kysyä, onko tämä sääntöjen osteskelu sosiaalisesti hyväksyttävää, kestävää, ja onko se turvallista. Ja jos me säätelemme teollisuutta, niin se pitäisi tehdä sillä tavalla, että tässä on yhteensopivaa Euroopan kilpailu sosiaalisen markkinatalouden kanssa. Täytyy olla, että on sektorille spesifiä työvoimaa. että tuota, lentosektorin pääoman liikkuvuus ja täytyy ajatella, miten työvoimastandardeja eri maissa säädellä. Jos on irlantilainen itse sen työntekijän asema ja se vastaa kansallista järjestelmää, niin tarvitaan parempaa kansallista valvontaa. Näitä täytyy harkita Euroopan kontekstissa, jossa on tällaista säännöstä shoppailua ja sosiaalista polkumentia. Joo, ää... Uh, Kiitos. Nyt annan puheenvuoron Dirk joka on kansainvälisen tutkinta, tutkimusinstituutin koordinaattori ja tutkii uh, sosiaaliturvapetoksia. Ja sitten täällä on toinenkin puhuja, Li olkaa hyvä. Kiitos. Kerron lyhyesti tutkimuksesta, jonka teimme, ja siitä lähempää tietoa löytyy sitten netistä. Ensinnäkin tämä oli pitkälti tutkimus, joka tarkasteli eh, siviili-ilmailualan epätyypillisiä työsuhteita, selittyviä tietoja ja tässä lähdettiin liikkeelle eh, Desktop Research-tutkimuksessa. Tässä taustalla oli 11 valtiota ja analysoimme näitä tietoja, John hän jo mainitsi, ja päädyttiin eh, yli 6000 vastauksen, yli 79 kansallisuutta oli mukana, jotka eh, tekevät töitä eri saroilla siviiliilmailussa, varsinkin halpalentoyhtiöissä ja verkottuneissa yhtiöissä ja eri lentoyhtiöissä ja erityyppisissä työtehtävissä. on totesikin jo, että tutkimuksen pääosa liittyi juuri näihin epätyypillisiin työsuhteisiin. 79 rekrytoitiin suoraan ja 16 prosenttia sitten välillisesti Eli voitaisiin kysyä, onko näin ollen olemassa ongelmaa, ja totesi, että kyllä on, sillä nämä epätyypillisesti rekrytoidut eh, löytyvät erityisesti tietyiltä sektoreilta ja ikäryhmistä erityisesti. Hän kommentoi jo tätä seikkaa ja totesi, että nuoret eh, ja vähiten kokeneet joutuvat helposti epätyypillisiin työsuhteisiin. Ja kerron hieman lähemmin, mistä tällöin on kyse yleensä puhutaan lentoyhtiöstä ja rekrytoi eh, eri laista henkilöstöä, joiden kotipaikka on tietyssä maassa, yleensä siinä maassa, missä myöskin toimii tämä lentoyhtiö. Tilanne hankaloituu, jos välittäjät otetaan tähän mukaan ja vielä enemmän, jos se sitten jakaantuu eh, eri tyyppisiin esimerkiksi välittäjiin ja ähm, väliaikaista työsuhteita toimittaviin tahoihin. Silloin saattaa syntyä tällaisia monimutkaisempia kuvioita ja näissä yksi tilanne on sellainen, että erityyppisiä äh, tätä toimii eri maissa, ei pelkästään EU-ssa, vaan myöskin äh, muualla maailmassa. Ja törmäsimme siihen, että työmarkkinat ovat hyvinkin hajantuneet. on totesi, että esimerkiksi eh, vähemmän kokemusta omavat nuoret eh, lentäjät helpommin joutuvat epätyypillisiin työsuhteisiin. Ja totesimme myöskin, että kustannusten alunnuksiin pyritään ja tällöin helposti suunnataan katseet EUn ulkopuolelle. Esimerkiksi jos eh, tämä maksaa 100 euroa, täällä 60 Taimaassa ja 35 Kiinassa ja vieläkin halvemmalla voi lentäjän löytää. Ja niin kuin jo totesin, alkuvaiheessa oleva työntekijä, hänellä on velkaa siksi, että koulutus on kallista. 80 000 euroa maksaa jo kokonaisuudessaan koulutus ja tällöin henkilö ei välttämättä saa suoraa sopimusta vahvalta lentoyhtiöltä, vaan näiltä halpalentoyhtiöiltä, ehkä pikemminkin. Ja ongelmana on se, että epätyypillistä ei suoraan voi kuitenkaan pitää tällaisena huijausyhteytenä. Tämä saattaa olla joustavuuteen pohjautuva vaatimus. Ja tällöin varsinkin halpalentoyhtiöt helposti hyödyntävät näitä niin tämä kysyntätilanne ei välttämättä niinkään synny työntekijän kannalta, mutta sitten on katsottava, miten hoidetaan kaikki verotukselliset seikat ja miten lähdetään etsimään halvinta työvoimaa ja tässä yhteydessä katsotaan, miten verotus ja sosiaalikysymykset sitten tulevat kuvan mukaan. Ja usein tämä johtaa tietynlaiseen riippuvuussuhteeseen työntekijän tai välillä ja tällöin saatetaan puhua eh, tällaista prekaarista työsuhteista ja tämä johtaa myös epäreiluun kilpailutilanteeseen. Ja kysymys liittyen siihen, onko mahdollista hyödyntää eh, lentäjiä itsenäisenä ammatinharjoittajana. Tämä on hieman hankala kysymys ja siihen on erityyppisiä vastausmalleja. Mutta jos näin olisi, niin tällöin kyse olisi erityyppisestä tilanteesta kuin tällaisista näennäisestä itsenäisestä ammatinharjoittajasta, sillä näihin kysymyksiin on hankala tarttua EU-ssa. Itsenäinen työskentely ja sitten tällaisen näennäisen itse näisen ammatinharjoittamisen puuttuminen on asia, joka on kunkin maan oman menettelyn vastuulla. Ja sitten tässä on katsotaan myöskin näitä alihankintaketjuja hieman, sillä siviililmailusta kun puhutaan, erityyppistä ulkoistamista, liisausta hyödynnetään ja se on ihan laillistakin. Ja tässä onkin ongelma, koska tätä usein käytetään näissä tämän tyyppisissä ketjuissa, eli laillinen ja sitten tällainen eh, laiton eh, alihankintasopimuspohja ovat ongelma. Yleensähän eh, puhutaan näistä näennäisistä itsenäistä ammatinharjoittajista, mutta nyt on törmätty myöskin tilanteisiin, jossa puhutaan myös tällaista näennäistä työsuhteista työntekijän osalta. Eli esimerkiksi rekrytoidaan lentäjiä hyvin huonoilla sosiaaliturvaehdoilla ja niin edelleen. Ja yksi huolenaihe liittyy siihen, että epätyypillinen työsuhde eh, luo helposti vahvan riippuvuuden ja tämä sitten vaikuttaa siihen, kuinka ohjaamo henkilöstö voi enää tehdä omia itsenäisiä päätöksiä. Raportista esimerkiksi huomaa helposti sen, että tämän tyyppisen tilanteeseen saattaa joutua. Ja kysymyksiä sitten. Mitä kannattaisi tehdä lainsäädäntösoppailun liittyen siviiliilmailuala? Onko se kaikille reilu, sillä Nykyään ei enää puhuta pelkästään eurooppalaisesta alasta, vaan eh, tilanne on maailmanlaajuistunut ja tästä on varsin paljon esimerkkejä. Ja yksi eh, ratkaisu liittyy tällaisiin uuden tyyppiseen yhdistäviin tekijöihin. Tämäkään ei ole helppo aihealue, koska eh, tähän liittyy niin moninaisia lakiin ja säännöksiin liittyviä seikkoja. Ja totesin jo, että epätyypillisessä työsuhteessa oleva henkilö helposti painottaa mm, taloudellisia seikkoja, niinkään turvallisuusseikkoja. Ja tämän lisäksi, niin kuin John totesi, myöskin täytäntöönpanoon ja valvontaan liittyvät seikat – on erittäin tärkeää, että tehdään rajat ylittävää monenvälistä yhteistyötä ja tietojen vaihtoa eri viranomaisten, valvovien viranomaisten välillä. Ja helposti viranomaiset sanovat, että tällaisia ongelmia ei ole, mutta tutkimus osoittaa toista. Eikä saa unohtaa myöskään eh, tätä hallintokulttuurikysymystä. Jotkut hallintokulttuurit ovat sellaisia, että ne eivät oikein sovi yhteen näiden turvallisuushallintokysymysten kanssa. Ja raportin yksi pää lopputulema liittyykin siihen, että sääntelypuitteistoa ei ole mukautettu huomioimaan näitä käytänteitä. Entäpä sitten ratkaisut? Olemme esittäneet useitakin suosituksia Yksi näistä liittyy siihen, että on vahvistettava sääntelyä, mitä tulee lentoja kouluihin ja mahdollisiin pakollisiin harjoitteluohjelmiin, jotta vältytään tilanteelta, että varsin velkautuneena pilotit tulevat työmarkkinoille. Katsottava yhtenäisiä yhdistäviä tekijöitä ja sitten homebase sääntö ja sen pohjalta onkin pyritty muuttamaan tiettyjä hankaluuksia, äh, joita on ollut, mutta siihen edelleenkin liittyy ongelmia ja raportti äh, ne kuvailee ja niitä olisi tarkasteltava vielä lähemmin ja sitten yhdistetty, integroitu monenvälinen lähestymistapa, sitä tarvitaan eikä pelkästään kun oikeudellista puitteista uudistetaan, vaan myöskin silloin, kun täytäntöön pannaan sitä. Ja on erittäin tärkeää muistaa, että kyseessä on yhteinen taistelu, jossa kaikki eri sidosryhmät ovat mukana. Ja totesimme vielä, että kaikkien sidosryhmien tulisi tehdä yhteistyötä ja pyrkiä siihen, ettei jouduta samantyyppiseen tilanteeseen eh, ilmailulla, mihin törmättiin eh, meriliikenteen yhteydessä ja nyt näyttää siltä, että kuitenkin tähän ollaan törmäämässä ja pikkuhiljaa kello alkaa olla yli 12 yöllä. Eh, does eh, Valke want to... Valke, haluatteko te käyttää vielä puheenvuoron? Ettekö? Hyvä. Meillä on kaksi koordinaattoria paikalla. Ja avaankin nyt keskustelun. Jos te haluatte esittää kysymyksiä tai lisätä jotain, ensinnäkin ryhmästä Rova Steindok. Ja, vielen dank allen. Kiitos. Kiitos näistä huoltakin aiheuttavista tiedoista, joita täällä tänään saimme kuulla. Hintakilpailu maailmanlaajuisesti on muodostunut sellaiseksi, että eurooppalaisia puitteita tarvitaan. Ja tärkeämpää olisi saada myöskin aikaan kansainvälisiä sopimuksia. Ilon yhteyksissä tämä on usein esiin tuotu. Ja kulut kuluttajia ajatellen varsin usein olennaista on ollut kysymys liittyen siihen, että lentoyhtiöt nimenomaan edistävät itse tämän tyyppistä kehitystä. Kysyisin teiltä, pidättekö järkevänä sitä, tai mitä mieltä olette siitä, että kuluttajat katsovat pelkästään lentoliittoon, pujansa ja niiden hintoja ehkä olisi järkevämpää heidän kurkistaa ohjaamoon ja katso kuka siellä istuu. Jos nyt koulutus, lentäjäkoulutus maksaa 20 000 sitten varsinaiset lisenssihankinnat ja sen jälkeen sitten pay to fly laajennettuna, jossa pilotti joutuu vielä maksamaan omasta taskustaan saadakseen tietyn tyyppi tyyppistä lentokokemusta ja itsenäisenä äh, sitten hän aloittaa äh, ammattinsa ja äh, tuolloin velkataakka on suunnattanut nostaa yli 200 000 euroon. Miten tällöin enää sitten kukaan uskaltaa kotiin jäädä, vaikka olisi sairaskin, koska tässä syntyy jo sellaisia taloudellisia riippuvuussuhteita. Ja kysynkin teiltä, minkälaista kokemusta olette tästä saaneet? Miten nämä sairausajat mahdollisesti ovat muuttuneet? globaali kilpailukyky lentoyhtiöiden välillä kasvaa myöskin, kun puhutaan EUn sisällä lentävistä yhtiöistä. Oletteko törmänneet tilanteisiin, jossa ei ole pidetty kiinni mm, kansainvälisistä työehdoista ja olosuhteista? monesti jotkut lentoyhtiömme kuuluvat eh, laajempiin eh, yhtiöverkostoihin ja tällöin mahdollisesti toimitaan eh, muiden sääntöjen alaisuudessa. Herra Tompel näytti yhden mielenkiintoisen kaavion, josta kävi ilmi, että Rajan vuodessa luo yli 200 uutta reittiä, mutta samanaikaisesti sitten poistaa 125 käytössä ollutta reittiä. E, miten tämä sitten vaikuttaa e, työmarkkinoihin kun näin välillisesti, kun ajatellaan näitä e, kenttiä ja niiden käyttökapasiteettia? Tässähän ei ole kyse pelkästään matkustama vaan myöskin kenttähenkilöstö on tässä huomioitava myös näiden työpaikat ovat helposti uhattuina. Ja sitten tämä näennäinen itsenäinen ammatin harjoittaminen ja ketjufirmat, eh, lainattava eh, henkilökunta. Eh, kysymys vastuusta nousee tällöin myöskin mieleen. Onko tätä tutkittu ja voiko tällä myöskin olla vaikutuksia kuluttajille? No, kiitos vielä kerran. annotte meille paljon ajattelemisen aihetta ja kotitehtäviä toivottavasti myös komissio eh, vie täältä eh, hieman tuliaisia. Me ainakin saimme tästä paljon ajateltavaa ja välttämättä aina komissio ei reagoi ihan toivotulla tavalla, mutta tässä varmasti kollegoillakin on vielä kysyttävää. Kiitos. Yes, tässä. Kaari, haluatteko te ottaa puheenvuoron QE-ryhmästä? Voisin aloittaa kiittämällä uskomattoman jännistä, suoraan sanoen vähän pelottavista puheenvuoroista. Me parlamentaarikkoina no, lennämme aika paljon – emme ole kiinnostuneet tästä ainoastaan säännöstä näkökulmasta, vaan siitä, että mitä seuraava lento tuo. Ja mitään salaisuus. Me olen Tanskasta ja yksi puheenvuoron pitäjistä puhui Tanskan mallista. Tanskassa me pidämme varsin myönteisenä, että meillä on tällainen työmarkkinamalli, jossa AY-liike tekevät sopimukset ja jokainen saa paljon ainakin oikeuksia hoidettua. Meillä on taistelua Raineria vasta erityisesti. He ovat sitä mieltä, että käyttää EUn sisämarkkinoita tekosyynä sille, että meidän liike ei saa olla konfliktissa niiden kanssa. Ja minä tässä mietin, miten voimme säilyttää tämän Tanskan mallin, jossa liike tekee sopimukset, kun yritykset soveltavat on sitä, että on muita maita – jossa sitten on paljon huonompi suojan taso. Kun teillä jotain ideoita, miten voimme suojella tätä ilman turhaa lainsäädäntöä? Miten me voimme suojella työntekijöitä? Me kaikki haluamme sitä. Minä myönnän tänä toivonne, että, että haluatte tästä erityistyömuodosta, mutta voimmeko tehdä sen jotenkin ay kanssa säännöt turvaten? Kiitoksia sitten varapuheenjohtajamme. Thank you. <clears throat> Kiitoksia. Kiitoksia esityksestänne. Tämä varmasti avittaa meidän keskusteluamme ainakin kahden aiheen tiimoilta. Ensinnäkin sosiaalisen polkumyynnin ja sitten tämän muka itsenäisen ammatinharjoittajuuden ja ammattiharjo, ammat, itsenäisen ammatinharjoittajuuden kysymyksissä. Molemmat ovat erittäin tärkeitä aiheita. Täytyy sanoa, että olen tyytyväinenkin siihen, että opin uuden asian, nimittäin tämän, tämän sääntöjen shoppailun. Se oli minulle ihan uutta, mutta kyllähän sitä apua on tässä keskustelussa. Pohdiskelen tässä sitä, että Äh, nyt näyttää siltä, kuin komissiolla olisi kahdet kasvot. <clears throat> Ensinnäkin meillä on työllisyyden pääosaston kasvot. Se auttaa teitä rahoittamaan tutkimustanne, jotta saatte oikeanlaisen kuvan työolosuhteista sektorillanne. Se on tietysti hyvä asia. Sitten näin kuitenkin tämän äh, DG Move pääosaston kasvot. Ja tuleepa tässä mieleen, että onko esimerkiksi se, mitä Norwegian tekee, onko se hyväksyttävää. Eli tässä aletaan puhua, to, täällä puhutaan toisaalta halpalentoyhtiöistä, toisaalta kuluttajien oikeuksista, ja siitä, että halpalentoyhtiöiden täytyy sopeutua erilaisiin palkkakustannuksiin. Tässä on ikään kuin kahdet kasvot ja auttaako tämä teidän mielestänne löytämään ratkaisun, koska kun tässä tarkkaan kuuntelin teidän kommenttejanne, niin, niin ja kun vielä yhdistän ää, tähän tietoon sen, minkä tiedän merenkulkualasta, niin Yhdellä pöydällä on toisaalta kansallisen eh, tason TES-sopimukset, sitten on yhtiökohtaiset sopimukset, on ILON yleissopimus, teillä ehkä sellaista ole. Eh, sitten merenkulkijoilla on aivan erityinen merialan sopimus. Ehkä tekin voisitte peräänkuuluttaa jonkinlaista erityiskomiteaa ilon rakenteisiin joka käsittelisi nimenomaan lentoyhtiöitä. Ja onhan teillä myös sosi- sosiaalista vuoropuhelua Euroopan tasolla, ja teillä on myös eurooppalaisia sääntöjä ja asetuksia. Ja mikä minulla nyt tässä mättää tässä omassa ajattelussani, on se, että voisitteko te sanoa, mikä teidän mielestänne on etusijalla Miten meidän pitäisi käsitellä, mihin, mitä meidän tulisi painottaa eniten, kun me käsittelemme tätä aihetta? Tulisiko vahvistaa ammattiliittoja, jotta nämä voisivat työehtosopimusneuvotteluitaan tehokkaammin käydä lentoyhtiöiden kanssa? Vai pitäisikö meidän saada enemmän, tulisiko Euroopan eurooppalaisten komiteoiden ja Euroopan komission tulla paremmin hanakammin väliin. Ja sitten kun vielä on sisälläkin on erilaisia näkemyksiä, niin entäpä sitten? Thank you. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi edustaja Bach, olkaa hyvä. Vielen Dank, äh, Frau Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää osallistujia. Todellakin varsin paljon ja kattavaa tietoa saimme ja hieman itsekritiikkiäkin ehkä tässä kannattaa harjoittaa tällainen aihe ja ihan tavallinen työpäivä, niin on valiteltava, että näin vähän jäseniä on paikalla, yksi kolmas osa ehkä. Tämä on todellakin valiteltavaa. Varmasti olisi syytä vähän omassakin ryhmässä ja omassa piirissä lopata tästä asiasta enemmän. Ja sitten näistä ongelmista toteaisin, että kun katsotaan eh, tätä ilmailualaa, se on herkkäluontoinen nimenomaan turvallisuuden osalta ja eh, askarruttaa minua melko lailla. Parinkymmenen vuoden ajan olen eh, ollut liikenteen alalla mukana, varsinkin raide liikenteen ja maantieliikenteen eh, yhteydessä ja nyt pikkuhiljaa eh, aletaan olla samoilla linjoilla kuin 20 vuotta sitten oltiin tällä sektorilla. Eli vähitellen sääntöä saadaan aikaan, vaikka tehtävä on vielä paljon jäljellä. Mutta nyt puhutaan tällaisesta erittäin herkästä alasta turvallisuuden kannalta katsottuna ja vaikuttaa siltä, että turvallisuustekijät ja työpaikkojen laatutekijät eh, koko ajan menevät huonompaan suuntaan. Tämä ei ole outoa, vaan myöskin todellakin minua kovasti askarruttava asia, asia joka minua pelottaa. Ja kun tarkastellaan näitä säännöksiä ja lähdetään liikkeelle tästä home-based lähestymistavasta, varmasti saksalainenkin sana tälle löytyy, mutta siis e, tähän löydetyt säännökset eivät enää ole ajankohtaisia e, ja niitä ei voi pitää sopivina, koska toimintaa siirretään Euroopan ulkopuolelle ja koko ajan löytyy uusia keinoja ja malleja kiertää näitä sääntöjä. Ja varmasti tätä voi sitten hieman kommentoida. Ja sitten vielä työmarkkinaosapuolten välinen vuoropuhelu. Pidämme tärkeänä sosiaalisen vuoropuhelun merkitystä eri yhteyksissä. Ja ammattiyhdistykset ja eri järjestöt ovat mukana tässä vuoropuhelussa. Ja kysyisinkin nyt teiltä seuraavaa. Miten tämä sosiaalisen vuoropuhelun tilanne on hoidettu? Eh, puhutaanko asiasta, mutta kuulevaa korvaa ei sitten oikein löydy vai eh, minkä tyyppinen on tilanne. Ja sitten tuottavuuden kasvu, eh, miten pitkälle tässä voidaan mennä. Työpaikkoja puretaan, mutta koko ajan lennetään lisää enemmän ja enemmän, eli tuottavuus kasvaa koko ajan. Ja kysyisinkin teiltä, miten tiukoille voidaan jännittää tämä eh, jousi teidän mielestänne? Eh, tämä on asia, johon itse suhtaudun varsin kriittisesti. Ja kysyisin vielä eh, seuraavaa. Kansalliset valvontaviranomaiset varsin monissa yhteyksissä kansalliset sääntelyviranomaiset ovat eh, nostaneet kanteita eh, eri yhtiöistä. Eh, jääkö tämä tällaiselle heristelyn asteelle vai onko mahdollista jollain tavalla vaikuttaa todellakin asioihin, eli että pelkästään ei valvota, vaan myöskin sanktiot olisivat mahdollisia. Tätä vielä lopuksi kysyisin. Kiitos. Rimadeli. Seuraavaksi Madelli. Merci, madame. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Minä olen myöskin Tranverikunnan koordinaattori, kun puhutaan sosiaalista polkimyynnistä. Se tapahtuu kaikessa kuljetusmuodoissa, maaliikenteessä, meriliikenteessä – Kiitos esittelystä. On selvä, että Euroopalla on pikkuvastuunsa, koska meillä on raivoisa useampien sektoreiden vapauttamisaalto, mutta Euroopan heikkeys on helpottanut sosiaalisen polkuminen politiikkaa. Lentoyhtiöllä on useampia strategioita, jotka ovat aika skandaalimaisia – ensinnäkin nämä vilpilliset yksityisyrittäjät ja sitten vilpillisiä lähetettyjä työntekijöitä ja myös vilpillisiä sijoittautumispaikkoja. Rajanerin tapauksessa nämä vilpilliset ää, itselliset 70 prosenttia lentäjistä on mikroyritysten tekijöitä ja 60 prosenttia lento henkilöstöstä sitten toimiston kautta, välikäistoimiston kanssa. Ja muutkin käyttävät näitä keinoja nyt. Tämäkin liittyy myös sosiaalimaksuihin ja työntekijämaksuihin. Muistan, että olemassa olevia sääntöjä on, mutta niitä ei sovelleta. Miksi? kontrollia ei merkittävästi ole. Pitäisikö teidän mielestäni nykyään uudelleen määritellä sen työntekijän asema? Lentoyhtiöt kilpailevat vähän enemmän. Ja yhä enemmän Persianlahden maiden lentoyhtiöt sitä on yhdysvaltalaisia enemmän, että ne saavat valtion tukia. Olin vastuussa mietinnössä, joka käsitteli työterveyttä Euroopan tasolla, ja täytyy sanoa, että sosiaalipolkumyynti iskee pahasti työehtoihin. Lentäjä tai miehistö, joka on väsyntynyt, vaarantaa matkustajat. 40 prosenttia lentäjistä 20-30-vuotiaista, niillä ei ole suoraa suhdetta lentoyhtiöön. Jotkut halpalentoyhtiöt maksavat, maksavat yhä enemmän pilotille lento, lentopohjalta, mikä on skandaali. L'année dernière, elle recommandait que pour la cela ne posait ei lentoyhtiöllä mitään ongelmia, että lentoemännät, naiset raskana lentäisivät neljännellä raskauskuukausella tämän naisten oikeuksien erityisen terveyden loukkaus. olen sitä mieltä, että he eivät voi lentää normaalisti tällä terveet poitteet raskana oleville työntekijöille. Lentäjät sanovat, että tehkää töinne tai menkääpä sairaslomalla. Näen myöskin tämän paineen, joka pitää huolta, että työterveyselle taatto, joten lopuksi kysyn. Me käsittelemme liikennevaliokunnassa lentoliikennepakettia. Minä haluaisin tietää, mitkä teidän mielestä olisivat niin kaksi kolme toimenpidettä, jotka ovat väistämättömiä, jotta sa- kone saadaan lopetettua. Thank you, Mr. La- Kiitoksia sitten Lavelo, olkaa hyvä. Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Puhun hyvin lyhyesti. Niin, kollegani jo tässä EPP esitti oman näkemyksensä tästä samasta asiasta, niin minulla olisi eri, erityinen kysymys henkilölle, joka käytti puheenvuoron ensimmäisenä. Hän viittasi näihin Persianlahden alueen lentoyhtiöiden kilpailutilanteeseen amerikkalaisiin verrattuna esimerkiksi. Eh, ehkä meidän kannattaisi pohdiskella muidenkin lentoyhtiöiden tilannetta, katsoa miten voisivat pysyä eh, kilpailukykyisinä ja miten, miten ylipäänsä lentoyhtiöt voisivat palauttaa taloudellisen tasapainonsa. Tämä on ähm, aihe, josta raportissakin puhutaan muutamalla sanalla – olisi hyvä, jos me voisimme vielä saada lisätietoa tästä meidän, jos me haluamme esittää komissiolle kysymyksen tästä aiheesta. Ja tässä on kyse siis nimen, nimenomaan epälojaalista kilpailusta, aivan kuten Karima de Liikin äsken totesi. Tässä on kyse siis valtion tuista, joita Persianlahden alueen maissa maksetaan valtion läsnäolo on siellä sellaista, että se ei vastaa meidän sääntöjämme. Jens Nilsson. Jens Nilsson. Liikennevaliokunnasta, olkaa hyvä. Kiitos. Minä olen myös koulutusvaliokunnassa ja Rovadelli totesi, me tulemme käyttämään lentopakettia ja se kuuluu myös EASan mandaatti, lentoturvallisuusvirasta mandaatti, ja tulemme myös käsittelemään EASan ja kansallisten viranomaisten suhteita. Siinä on mielestäni merkittäviä puutteita. Täytyy ottaa se huomioon. Mutta iso kysymys on, missä määrin teollisuusmuotojen, älykkäiden bisnesratkaisujen ja lentoturvallisuuden välillä on kytkentää. Sille kysymykselle täytyy omistaa aikaa myöhemmin tänä vuonna. Eh, Kiitos. Marta. Merci, Madame le Kiitoksia kovasti, rouva puheenjohtaja, ja minä haluan kiittää myös puheenvuoron käyttäneitä asiantuntijoita. Minä olen suorastaan peloissani, kun kuulen, että 30 prosenttia lentäjistä ja lentävästä henkilöstöstä ovat tällaisen sosiaalisen polkumyynnin uhreja, joka johtuu globalisaatiosta, siihen liittyvistä ilmiöistä – Ja aika monet tukevat tätä, monet poliittiset puolueetkin tukevat tätä mallia. Eurooppalaisena kansanedustajana minunkin täytyy käyttää lentokonetta kaksi kertaa viikossa. Lennän kahdesti viikossa. Tämä lentäjien liiton edustaja juuri kertoi, että tietyt lentäjät eivät välttämättä voi varmistaa sen lentokoneen turvallisuutta, jolla lähtevät lentämään. Kyllä minä olen peloissani. Taitaa käydä niin, että rupean kohta tarkastelemaan juna-aikatauluja. Jotain täytyy kuitenkin tehdä. Tässä on kyse kuitenkin miljoonista matkustajista, jotka joka kuukausi ja vuosi lentävät. Thank you. Kiitoksia. Sitten Benefait, olette pyytäneet puheenvuoroa. No. We go back to... Palataanpa sitten niihin henkilöihin, jotka toivottavasti voivat vastata edes yhteen tai kahteen tai kolmeen kysymykseen. Eli käännyn nyt tässä asiantuntijoiden puoleen. Meillä on nyt tässä sellainen näppituntuma, että meidän on tehtävä tässä yhteistyötä. Meillä on paljon työtä tehtävänämme. Mutta aloitan nyt kuitenkin Emmanuel Johannista ja sitten käydään kaikki puheenvuoron käyttäneet asiantuntijat läpi. Jos teillä on vastauksia teille esitettyihin kysymyksiin, että te varmasti kaikkiin kysymyksiin ehdi vastata tai voi, mutta jos teillä on sellainen tunne, että jotain tärkeitä kysymyksiä teille esitettiin, niin vastatkaa. Merci, madame la présidente. Kiitos. Haluan rauhoittaa teitä lentojen turvallisuudesta. Mä jatkaa lentojen ottamista Tämä on turvallisempia matkustusmuotoja, joten kerta, jos tiedetään paikassa, että yritykset voivat ilmetä tämän väärinkäytöksen, mutta valtava enemmistölentoyhtiöt, halpa yhtiöt myös, monet halpalentoyhtiöt, ja, ja se tarkastelee tätä. Muutama lyhyt vastaus. Mitä lähteen tulee, niissä on aito ongelma. Meillä on raportti, jotka osoittaa, että on kolme yhtiötä on arvioinut, että 40 miljardia valtion apua on annettu kolmelle yhtiölle, Emiraat, Qatar Airways, Etihad. Kymmenen vuoden aikana Emiratin tapauksessa summa on suurempi, koska apu aikaisemmin Meillä on 59 Airbusia, 320 Matiloneet, 120, 320 ja niillä on optioita vielä suuremmalla määrällä. Lufthansalla Antilon 15, Air France 14. Millään muulla yhtiöllä ei ole varaa investoida näin paljon. Takana on tukea Abu Dhabien hinnat – ää, laskeutumismaksut ovat seitsemän kertaa pienemmät tämän tyyppisellä koneella kuin Euroopassa. Sama omistaja omistaa lentoyhtiön, polttoaineen tuoton, siviili, siviili, lennonvalvontaviranomaiset ovat heidän ja lentokentäkin on heidän. Eli kilpailusääntöjä mitenkään noudatetaan. Meidän täytyy tuomita jotakin käytäntöjä, mutta kaikki yritykset eivät niitä käytä. Nämä pay to flightit, niitä pitää vastustaa, mutta mitä on vilpillinen kilpailu? No se kolmasen yritä sen käyttää sääntö 688 se mukana. Sitten täytyy toimittaa kaikki vilpillisten itsensä työntekijöiden tekijä. Minä kiistän sitä, että lainsäädäntö olisi jotenkin epäselvä. Rova Berman Peres on on käsitellyt tätä tämän lähettämisdirektiivissä tätä. Meillä on jopa komission tietona anto tässä vuodelta 2002, joka määrittelee kriteerit. Ja tämän mielestä me täytyy soveltaa sääntöjä. Ja ihan selkeästi niitä ei vain sovelleta. Rajaärin pohjalta tunnen. Hän on vaatinut minua sosiaaliseen komitean puheenjohtajana eroa. Mä sanon kaikille, että hän menee tuomioistumaan Ranskan päätöksiä vastaan, mutta eipä hän ole koskaan mennyt. miksi? Koska hän ei ole oikeassa. Työntekijä on ää, työntekijä, palkka, työpaikka. Kysymys on soveltamisessa, mitä kolmansiin maihin tulee. Tässä on kuitenkin sektoritainen järjestelmä myös meriliikenteessä. Täytyy miettiä. Toisaalta on mukavaa, että kukaan ei työskentele tämän parissa. Et kun lentoyhtiöt alkavat ärsyntyä, on kaikkia sektorikeinoja niin kuin, kustannuksia niin kuin meriliikenteessä. Muistutaan, että 70 prosenttia merenkulkijoiden sosiaalimaksu maksetaan valtion toimesta ja on useampia jäsenvaltioita, jotka maksavat vain 50 prosenttia. Me haluamme, että on verojärjestelyjä, sosiaalijärjestelyjä, lentoliittomaksut. Meillä on tänään siviililentopaketti. Ja meillä on maksut melkein, Euroopassa melkein korkeampia. Tiedättekö te, että 60 äh, prosenttia kustannuksista valtioon vastuulla. Sitä pidetään valtioissa tehtävänä. Monessa maassa valta maksaa nämä, mutta lentoyhtiöt maksavat. Euroopan parlamentti kannatti sitä varsinkin äh, sieltä tähän valtion kuninkaan maksamaan järjestelmään, niin kuin Ranskassa sanotaan regalian, ja kannattaa lentoyhtiötä taistelemaan. Ja lentojen turvallisuuteen tulee. Tämä on erittäin tärkeää meille, mitä lentojen turvallisuus voi olla tietyn tyyppisiä sopimuksia. Esimerkiksi Vil Valle yksityisyrittäjät. se siis voi liittyä turvallisuusriskejä. Mutta kaikki lentiöyhtiöt eivät käytä sitä, se minä selitän. Oletko nyt vastauksen DG Movilta ja äskettäin äsken kysymykseen ja yksikertaisesti jos on lentokoneonnettomuus. Ja jos siellä on ohjaamassa kaksi valheellista Vale, yksityisyrittäjä, se sanoi, että yhtiö on vastuussa, mutta montreal sanoi, että jos olet vastuussa, voitte ää, rajoittaa korvaukset perheelle noin 150 000 euroa. Tässä on itsensä työntekijöitä. Yritän sanoa, että minä en ole vastuussa. Ää, tämä itsenäinen työntekijä ei kertonut asemasta. En nyt halua viitata tiettyyn lentoonnettomuuteen, mutta sellaista tapahtuu. Mitä vakuutus sitä sanoo? No joo, tässä on sopimus. Tämä ei ole tapahtunut hyvässä uskossa, se on tapahtunut mobile for. Hän on, on palkkatyöntekijä. Ja sillä menee kymmenen vuotta sen selvittämiseksi, kuka on vastuussa. Tässä on aukkoja, mutta mitä sanoa on? On työryhmä, joka on tarttunut tähän asiaan. Asian tarkasteltu. Tässä oltiin vähän huolestuneita, että ei tässä, ei tässä ole mitään ongelmaa. Olen tarttumaan tähän kysymykseen, mitä aukkoja on. Ja jäsenvaltiot, jotka siviililentoviranomaiset ovat kerrottaneet komissiolle, tätä ongelmatiikkaa täytyy tarkastella. Erityisesti taskalaiset, puheenjohtaja on taskalainen. Hän on tästä aktiivinen, koska Tanskassa on tehty raportti lentoliikenteen sopivasti polkumyynnistä ihan nopeasti käytä enemmän aikaa, mutta esimerkiksi lakerilla kovin paljon uskon vastaan melkein kaikkiin kysymyksiin. Kotti paikankin suhteen on tiettyjä sääntöjä ja väärinkäytöksen välttämiseksi, mutta näitä yhtiöt eivät halua mitään tällaista kaasulaitosta, mitä meillä on ehdotettu. Kiitos. Madame Elisabetta. Kiitoksia. Ja sitten Elisabetta Chicha. Oisios. Puhun italiaa ja vastaan näihin kysymyksiin, joita täällä esitettiin. Ja kommentoin lähinnä nyt matkustamo henkilöstön kannalta. ETF-diaesityksessään äh, jo Eh, hieman antoi vastauksia tähän asiaan ja näiden syventämistä olemme ajatelleet. Ja sosiaalinen vuoropuhelu tässä yhteydessä on yksi seikka, joka kannattaa huomioida. Mutta pidämme tärkeänä ajatusten vaihtoa laajemminkin näistä aiheista parlamentin ja eh, valiokunnan edustajien kanssa, jotta toivottavasti voidaan löytää ratkaisuja. Mitä tulee tähän ulkoistamisongelman matkustamohenkilöstöstä puhuttaessa, kun puhutaan laatukysymystä silloin, kun rekrytoidaan EUn ulkopuolelta, on ongelma. Ja tämän lisäksi ongelmallista on se, että selkeitä standardeja ei tällöin hyödynnetä. Emme tiedä, minkä tyyppinen koulutus näillä ihmisillä esimerkiksi on taustalla, kun he tulevat EUn ulkopuolisista maista. Ja matkustama eh, henkilöstöä EU-ssa eh, saattaa häiritä se, että mukaan tulee myöskin työntekijöitä on ulkopuolelta. Tämä pätee myöskin eh, merimatkustukseen ja saattaa syntyä myöskin tältä pohjalta tiettyjä turvallisuuteen liittyviä ongelmia lennon aikana ammattiyhdistykset eivät kuitenkaan voi paljon puuttua tähän kehityksen epätyypillisten työsuhteiden osalta. Varsinaista sanktiojärjestelmää ei ole niille lentoyhtiöille, jotka tämän tyyppisiin laittomiinkin sopimuksiin eh, menevät. Asakan ei ole esittänyt sanktiomenettelyjä tähän liittyen, joita olisi mahdollisuus hyödyntää eh, siviilin ilmailun alalla kansallisissa yksiköissä. Tällöin nimenomaan tarkastellaan näitä lentoyhtiöitä. Ja olisin vielä sitten reagoinut hieman kysymyksen, joka liittyy tähän eh, sukupuolikysymykseen. Voi olla vaarallista silloin työllistää matkustamaan henkilöstössä lentoemäntiä, jos he ovat hyvin pitkälle raskana. Tämä on vaarallista ja on erittäin tärkeää muistaa, että tällöin ei puhuta mistään toimistotyöstä, vaan lentohenkilökunnan tulee pystyä reagoimaan tietyissä ääri- ja hätätilanteissa lennon aikana. Jos esimerkiksi mukana on äh, äh, raskaana oleva nainen eikä onnistuta esimerkiksi nopeasti ovea aukaisemaan tai muuta vastaavaa, niin silloin tästä lentoturvallisuus saattaa kärsiä. Eli joissain lentoyhtiöissä varsinkin anglosaksissa maissa kyllä käytetään matkustamohenkilökuntaa töissä silloinkin, kun ovat pitkälle raskaana. Tämä on ilman muuta uhka myöskin turvallisuudelle. Kiitoksia sitten ohjaamo henkilökunnan yhdistyksen edustaja. Kiitoksia. Yritän yhdistää näitä kysymyksiä. Tällä kysymys tai parikin ilosta ja meidän roolistamme tässä globaalissa ää, elinke- globaalilla alalla. Kyllä, vastaus on, että kyllä ilolla voisi olla hyvinkin rooli. Oli, voisi olla hyvä, jos saisimme samankaltaisen yleissopimuksen kuin merenkulkualalla on, mutta se edellyttää konsensusta, työntekijöiden, työnantajien ja hallitusten konsensusta, koska ilo toimii juuri tällä tavalla. Valitettavasti hallitusten puolelta on, vaikea, on ollut vaikeaa saada mitään <clears throat> neuvotteluhalukkuutta. No, kuka, kuka laitetaan edelle? No kaipa Euroopan. Jos me emme Euroopassa saa omia asioitamme kuntoon, niin olisi aika kohtuutonta pyytää muita ää, toimimaan kunnolla. Kyllä meillä on harmonisoitua lainsäädäntöä, meillä on instituutioita täällä, jotka pystyvät toimimaan, jos haluavat toimia. Miten tämä sitten toteutetaan? Yksi kysyjä tote, totesi, että meillä on tämä ultraliberaalinen eh, DG Move pääosasto ja sitten on työllisyyden pääosasto, joka on vähemmän ärhäkkä. No, me tarvitsemme komissaareilta yksilöllistä johtajuutta henkilöstöltä niin ikään ja tarvitsemme painetta, painostusta ja johtajuutta myös Euroopan parlamentilta. Euroopan parlamenttihan on tilivelvollinen kansalaisille ja sen täytyy puolustaa myös julkisia palveluita. No, miten me realistisesti voisimme parantaa EUn järjestelmää? No sanoisin, että me emme voi muuttaa sitä, mitä lentokoneessa tapahtuu. Emme voi vaikuttaa siihen, miten matkustama henkilökunta toimii, mutta täytyy, me voisimme puuttua esimerkiksi tähän airbase-problematiikkaan ja mukaan itsenäiseen ammatinharjoittajuuteen. Niissä kaikissa nimittäin on valinnan elementti, ei todellisen valinnan, mutta ainakin näennäisen valinnan mahdollisuus. Ja lentoyhtiö voi aina sanoa, että meidän kotipaikkamme on täällä, meidän pelisääntömme ovat nämä, ja te toimitte nyt sitten itsenäisenä ammatinharjoittajana. Tämä on ihan umpimähkäistä toimintaa. Tietysti voidaan aina tarkastella, missä lentoyhtiö toimii ja väittää, että ei teidän kotipaikkanne ole tuolla, vaan se on täällä ja niin edespäin. Eli että me emme, anna, me emme halua antaa teille tällaista umpimääräistä valinnan mahdollisuutta siitä, missä väitätte pitävänne kotipaikkanne. Ja voisimme myös katsoa yksittäisiä työehtoja, asettaa selkeät kriteerit sen määrittämiseksi, onko joku ihminen aidosti itsenäinen ammattiharjoittaja vai eikö. Eli jos me haluamme selkeät kriteerit, niin äh, niiden kriteerien muitteissa, puitteissa voisimme antaa yhtiöiden tehdä mitä haluavat, kunhan lakia noudatetaan. Äh, no, jos näin tehtäisiin, niin tulisi myös ottaa huomioon tietyt kohtelunormit ja ää, niin edespäin. Jos jotakuta työntekijää sysätään ää, kotipaikasta toiseen, beissistä toiseen, niin tarvittaisiin sitten jonkinlaiset standardit, sosiaaliturvaoikeudet. Joka tapauksessa pitäisi voida olla mahdollisuus arvioida aidosti sitä, sitä mikä on todellinen home base ja todellinen työntekijän status. Ja silloin voisimme ratkaista monia asioita. Ja tämäpä äh, johtaa minu, johtakin minut sanomaan seuraavan. Jos nyt pitäisi valita kolme asiaa tästä <clears throat> ilmailupaketista, niin mitkä olisivat kaikkein tärkeimmät? No, huijaan vähän, otan, valitsen vain yhden, koska aika monet parlamentin jäsenet tällä ihan oikein korostivat – sitä, kuinka tämä Page fly ja nollatuntisopimukset ovat aivan skandaalinomaisia ja sanovat, että pelkäisivät lentää, jos näin todella on. No, en minä voi teille mitään takeita antaa, enkä teidän huolianne hälventää. Tämä on silkkaa hullutta lentoyhtiöissä. Tämä on absurdia, enkä ymmärrä, miksi miksei kerta kaikkiaan kielletä noita, noita käytänteitä. Minä, minun ainoa tapani hälventää huolta olisi kieltää tällaiset käytänteet kokonaan. Pitäisi olla jonkinlainen oppikoulutusjärjestelmä tai pakollinen koulutus, traineeship, harjoittelujärjestelmä pikemminkin kuin tämä pay to fly. Ja sitten vielä sanon, että meidän täytyy ehdottomasti käsitellä tätä homepage-sääntöä, kotipaikkasääntöä, juuri t- sillä tavalla kuin äsken kuvailin. Meidän täytyy pohtia sitä tapaa, jolla arvioimme ihmisen työllis- työllisyysstatusta niin, että muka yrittäjiä ei olisi. Ja meidän täytyy myös puuttua näihin mukavuuslippulaivoihin tai lentokoneisiin. Eli nehän liittyvät siihen, että yritys haluaa pitää ähm, työntekijät EUn ulkopuolelle ja haluavat valita sen maan, jonka sääntöjä noudattavat. Jos kyse ei olisi tällaisesta umpimähkäisestä valinnasta, vaan selkeistä säännöstä, niin se kyllä veisi aika paljon, moni, paljon ongelmia pois. Tällä tavalla lentoyhtiöt eivät voisi ähm, vehkeillä ja IASakin voisi omaksua vankemman roolin. Kiitos. Uh, thank you. Uh, Kiitoksia. Professori Turnbull, olkaa hyvä. Thanks. Um, I'll, I'll try and talk about just a, a couple of areas really. No ryhmittelen hieman näitä kysymyksiä yhteen. Tässä keskusteltiin esimerkiksi jännitteistä eh, työntekijän eh, eri pääosastojen välillä. tässä on katsottava sitä, miten markkinat ovat kehittyneet. Halpalentoyhtiöt alussa tarjosivat vaihtoehtoja, lensivät eri lentokentille. Meillä ei ollut erilaisia lentopalveluja ja lentoajat olivat monesti hankalat ja kenttäkuljetukset saattoivat kestää pidempään. Eli matkustaja teki valinnan eri tyyppisten tarjousten välillä, mutta nyt sitten ne ovat kasvaneet ja kilpailevat suoremmin eh, muiden lentoyhtiöiden kanssa ja käyttävät pääkenttiä, eli suoraan kilpailutilanteeseen on nyt tultu. Ja kuluttajan kannalta tärkeää on se, että kuluttaja saa tietoa tuotteesta ja siitä, mitä ostaa. Jos täällä esimerkiksi näistä ehdoista ei tiedetä, niin tavallinen ihminen, kadumies, ei varmasti tiedä mm, näistä ehdoista myöskään. Minulla on ystäviä, jotka eivät ole hyviä autokuskeja. En välttämättä mielellään lähde tällaisen ihmisen matkaan moottoritielle kaupunkia, on sitten eri asia. Ja on tärkeää, että kuluttaja saa tietoja näistä kysymyksistä voi sitten tehdä valinnansa. Minulla on esimerkiksi tietoa, eh, kun ostan elintarvikkeita, ja on tärkeää, että tällaista yksityiskohtaista tietoa kuluttaja saa myös näissä kysymyksissä. Ja sitten mitä voidaan tehdä, miten tästä eteenpäin, ja ammattiyhdistysten oikeudet, tämä on erittäin tärkeä asia, koska on selvä ero niissä tyyppisen yhtiön välillä, joka tunnustaa ammattiyhdistykset ja jolla on maapohjaisia sopimuksia. Saksalaiset sopimukset ovat EasyJetillä taustalla kun tästä yhtiöstä puhutaan, ja sitten on yhtiöitä, jotka ovat Ryanairin kanssa samantyyppisiä. Ilot juuri viittasi siihen, mitkä ovat Irlannin eh, maakohtaiset määräykset, että tilannetta tulee näiden sopimusten osalta korjata. Eli tämä on varsin tärkeä olennainen seikka. Ja Tanskan tilanne toi hyvin tämän esiin. Ovatko työntekijät riittävän hyvin edustettuina? Tämä on tärkeä askel tässä prosessissa. Ja tärkeää tässä yhteydessä on myöskin kiinnittää huomiota liikennemuodon luonteeseen. Viitattiin muun muassa merenkulkuun ja meriliikenteeseen ja maantieliikenteeseen. Joskus on helppo puhua liikkuvista työntekijöistä, kun tietyistä kuljetusaloista puhutaan, ja tämä tekee tästä alasta varsin omanlaisensa, ja siksi tarvitaan hyvin omanlaisia sääntöjä ja määräyksiä, kun kuljetusalasta, liikennealasta puhutaan. Ja niin kuin on todettu, on olemassa järjestöjä, jotka voivat säädellä asioita, mutta on vain pidettävä huoli siitä, että täytäntöönpano hoituu myös kunnolla. Ja sitten kysymykset, jotka liittyvät siihen, miten sääntöä täytäntöön pannaan. Jos maat tekevät omat aloitteensa, niin sitten eh, lentoyhtiö saattaa siirtää eh, toimipaikkaansa muualle ja siksi olisi erittäin tärkeää saada aikaan e, Euroopan kattavat e, säännöt ja pidettävä huolisten siitä, että niitä myös täytäntöön pannaan silloin, kun puhutaan liikennealasta. Thank you. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa Jilis ja Valke. Seuraavaksi. Paljon kiitoksia. niin kuin John, minä olen sitä mieltä, että teillä tarvitsee tai rahtelun paikkaa. Kerroin muutamalle jäsenelle estelyn jälkeen. Ja sitten me jälkeen sama kuin ennen. Ja toista sen kantaa esitetty. Viittaisi niin, merenkulkusektoriin. Haluan painottaa sitä. Meillä on vähän aikaa, mutta Silloin kun merenkulkua ei ollut vapautettu maailman, toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvalloilla oli maailman suurin laivasta. Pian vapauttamisen jälkeen se, sitä ei ollut enää mitään jäljellä. Älkää onnettakaa, että merenkulkuliikenne on tämmöinen monen turvallisuuskysymyksen kysymyksessä työntekijöihin, lippumaihin, mukavuuslippumaihin. John puhui näistä mukavuuslippulentokoneista. Meillä on tällaisia mukavuuslippuhenkilöstöjä, joita etsitään kaikkialta maailmasta, ei ainoastaan EUsta. Tämä on globaali ongelma. Äskeisemmät tapahtumat ovat asettaneet nämä neljä turvallisuusperiaatteiden suhteen, että heidän kollegansa teollisuusstatus vaikuttaa heidän halukkuuteensa ja kykyyn tehdä turvallisuuspäätöksiä. Ei sitä voi yleen katsoa. Koska ongelma ei ole eurooppalainen, vaan globaali. Ihmiset katsovat ILO ja muiden organisaatioiden suuntaan. Tarvitaan kansainvälistä lähestymistapaa, se on selvää. Euroopan täytyy olla johdossa. Ei pidä unohtaa, että jos laaditaan uusia sääntöjä, ne täytyy olla sellaisia, että voidaan panna täytäntöön. Kukaan ei hyödy vapaaehtoisesta ei täytäntöön pantavista säännöistä. Ne eivät muuta mitään. Integroitu lähestymistapa, josta puhuin, monen, monitieteinen ja monitasoinen, jos mahdollista. Kansainvälinen, toivottavasti kaikki eurooppalaiset tasot ainakin kattava. On tärkeää, että koulutusalan ja sosiaali- työalan ja turvallisuusalan koti maa saada mukana. Ja jos lekkalimaa konseptin, joka on tehty turvallisuusmääräyksen ja se liimaa sosiaaliturvan koordinointisääntöihin, niin saa ongelmia. Ongelmia, koska käsitteet eivät ole selkeästi määriteltyjä ja siksi eivät täytäntöön pantavia. Turvallisuuteen liittyy vastoikusten vastuukysymys, enemmän on sanoi, kuka on alihankkijaketjussa onnettomuuksista tai korvaa vahingot? Kuka määritellään operaattoriksi? Operaattori on myös koti paikkasäännön mukaan ratkaiseva sääntö. Eli yhteenvetona kolme sekkaa pitää painottaa. soveltava lainsäädäntö ei kestä tulevaisuuden muutoksia. Jos miettii, mitä siviili ilmailu tapahtuu, katsokaa meri, kuljetuksia, näin tapahtuu nyt. Vai mukamus, lippuhenkilöstöt, miehistöt, tänne ulkopuolella, tähän pitää tarttua. Toiseksi työmarkkinakysymykset. Nämä lento pohjainen palkkajärjestelmä täytyy kieltää, mutta ne ovat siellä, koska niillä on markkinat. Asia, mitä se tarkoittaa, ihmiset ovat valmiita liittymään tällaiseen järjestelmään, jos he maksavat lentämisestä. Kaikki ne turvallisuusongelmineen. Ja he ovat prekariaattia. ja sitten lentäjien halukkuus tehdä turvallisuuspäätöksiä epävarmassa tilanteessa on kysymys. Eli tarvitaan muutoksia oikeudelliseen kehikkoon, että täytäntöönpanoja kaikkien pätevien viranomaisten ja sidosryhmien pitäisi työskennellä yhdessä. Kiitos. Thank you all for your contributions. Uh, I'm glad that you Kiitoksia kaikille puheenvuoroista ja kiitos, että yrititte vastata kysymyksiin. Ja varmasti tapaamme vielä toisenkin kerran. Ja me kyllä seuraamme tilannetta ja toimimme tilanteen vaatimalla tavalla. Koska jo vuosien ajan me olemme olleet seuraamassa liikennesektoriakin täällä työllisyysvaliokunnassa. Pikemminkin olemme kuitenkin seuranneet maa, maantieliikennettä ja kapotaasiliikennettä. Ja kun nyt Kentin yliopistolla teetettiin tutkimus lentäjien työoloista, niin samoihin aikoihin mekin olimme alkaneet kiinnittää huomiota tällä sektorilla oleviin ongelmiin. Meillähän on ongelmia lähes kaikilla kuljetus- ja liikennesektoreilla, ja me pyydämme, patistamme komissiota toimimaan, tekemään enemmän. Komissio tulee järjestämään sekin kuulemistilaisuuden myöhemmin, ehkä tekin osallistutte siihen. Ja meidän näkemyksemme on se, että muutoksia täytyy tulla. Jonkinlainen muutos täytyy saada aikaan. Etenkin kaiken sen perusteella, mitä nyt olemme kuulleet ja nähneet. Ja ymmärrämme paremmin, mitä ilmailusektorilla tapahtuu. Kiitoksia kovasti, että olette tulitte paikalle. Kiitoksia puheenvuoroistanne ja varmasti näemme taas. Uh, when it comes to um, Yes. Eh. No niin. Nyt olemme kohdassa 14 esityslistalla. Resurssitehokkuus ja kiertotalous on aiheena. Tarkoitus on nyt tarkastella 67 muutosehdotusta lausuntoon, joka annetaan Envi-valiokunnan mietintöön. Annan nyt puheenvuoron esittelijälle. Olkaa hyvä. Grazie, signora Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegoita tarkistusehdotuksista ja olen pyrkinyt suurimman osan näistä esitettyistä tarkistuksista huomioimaan ja toivottavasti tältä pohjalta saadaan Euroopan komissiolta eh, uusi ehdotus, joka oli siitä kunnianhimoinen, joka nyt pois vedettiin. Tässä monet maat ovat hankalassa tilanteessa, varsinkin eteläisessä Euroopassa, ja kiertotalous pystyisi luomaan uusia työpaikkoja eri tahoilla. Ja on hyvä, että tässä viitataan tarpeeseen kouluttaa, kouluttaa koko yhteiskunta, jotta hylätään tällainen hurja kulut rahoitusmalli ja pyritään kestäväpohjaisempaan menettelyyn. Ja paikalliset hyödyt olisivat ihan konkreettiset varsinkin globalisaatiosta kärsineillä alueilla ja uudelleen teollistamisalueilla. Ja jäsenmaiden kannattaa eh, tukea tätä siirtymää eh, Eh, hyödyntää varsinkin EFSI-rahastoa. Ja myöskin verotukselle ja kannustimia tarvitaan, jotta voidaan eh, erilaisia LV-kantoja eh, mahdollistaa ja tämä huomioida varsinkin jätteiden hyötykäytössä sillä näitä, jos ei hyötykäytetä, äh, hirveästi menee resursseja hukkaan ja siksi kierrätys on erittäin tärkeä asia. Ja on erittäin tärkeää, että komissio äh, kiinnittää huomiota tähän asiaan, mitä tulee rahoitukseen ja toisaalta mitä tulee erityyppisiin tarjouskilpailuihin. Tarvitaan kestävä pohjoista kasvua ja tässä kiertotalous on tärkeä tekijä ja konkreettisten ehdotusten myötä on mahdollisuus saada aikaan konkreettisia tuloksia ja toivottavasti tässä pikkuhiljaa siirrytään toiminnan tielle. Ja kompromissiin pyrittyä tästä on keskusteltu varjoestelyiden kanssa ja ilman muuta kiitän teitä kaikkia hyvästä yhteistyöstä. Thank you, Mr. La- Kiitoksia. Sitten Lavrie, olkaa hyvä. Merci, Madame la... Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun nopeasti. Haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijää ja myös kaikkia niitä kollegoita, myös varjoesittelijää, jotka ovat tehneet työtä tämän tekstin parissa. Meidän poliittinen ryhmämme voi tukea tätä lähestymistapaa. Suurin osa esitetyistä tarkistuksista näyttävät hyviltä ja ne kyllä vastaavat enemmän tai vähemmän EPPn eh, linjauksia, ehkä joitain kohtia täytyy rukata, mutta huomaattaisin kaikille kollegoille kuitenkin, että olen hiukan skeptinen kohtia 1 ja 8 kohtaan. Minusta eh, tuntuu siltä, että me voisimme löytää kyllä periaatteessa yhteisymmärryksen on ikävää, että komissio on vetänyt pois alkuperäisen kiertotalous esityksensä. Toivottavasti ennen vuoden loppua saadaan uusi ehdotus. On tärkeää, että löydämme yhteisen sävelen komission kanssa sen sijaan, että olisimme napit vastakkain. Mitä kohtaan kahdeksan tulee, täytyy rohkaista jäsenvaltioita antamaan kannustimia ähm, kiertotaloudelle, mutta ei pidä olla liian pakottava. Kiertotalouden täytyy ottaa huomioon paitsi ympäristö myös äh, sosiaalinen ulottuvuus, eikä se saa johtaa lisäkustannuksiin. Kiitos. Uh, thank you. I give the... Kiitos. Silki Otis saa puheenvuoron. Ευχαριστώ Kiitos puheenjohtaja. GUE osalta voin todeta, että mm, meillekin monet esitetyistä tarkistuksista käyvät todellakin tässä. Lähdetään liikkeelle työntekijöiden turvallisuuden suojaamisesta. Tehdyissä tarkistusehdotuksissa on sellaisia, joita olemme valmiit tukemaan, mutta toisaalta haluamme tutustua myöskin mahdollisiin kompromissiehdotuksiin. Julkiset investoinnit, kestäväpohjainen talous, eh, näiden osalta voimme esittää eh, suostumuksemme, mutta sitten on sellaisia tarkistuksia, jotka ovat meille hankalia esimerkiksi, jotka liittyvät eh, verotukseen, että sitä halutaan taakkana sälyttää kuluttajan harteille. Tämän tyyppinen lähestymistapa on meidän hankala hyväksyä. Ja näihin kysymyksiin liittyen olemme tehneet omia tarkistusehdotuksia. Tietysti ympäristöä on suojeltava, mutta myöskin työpaikkoja on suojeltava. Ja on erittäin tärkeää, että kestäviä työpaikkoja ja hyvälaatuisia työpaikkoja onnistutaan luomaan ja tärkeänä pitäisimme tämän suuntaisia kompromisseja ja niitä mielellään hioisimme esittelijän kanssa. Olemme esittelijän käytössä. Haluamme kiittää tähän astisesta työstä ja valmiit tekemään yhteistyötä vielä jatkossa. Kiitos. Ähm. Kiitoksia. Aikataulu on seuraavan kaltainen. Äänestystyöllisyysvaliokunnassa. 28. toukokuuta. Envi-valiokunnassa äänestetään 16. ja 17. kesäkuuta. Ja täysistunnossa äänestetään heinäkuussa. Kohta 15 esityslistalla sosiaalinen yrittäjyys ja sosiaaliset innovaatiot ja työttömyyden torjuminen. Tämä kokous. tässä on kyse oma-aloite mietinnön käsittelystä. Esittelijä on Lope Fontanier ja annankin puheenvuoron teille. Gracias, señora presidenta. Hoy efectivamente se presenta este proyecto sobre emprendimiento social e innovación social. En la... Tässä nyt on kyse yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä ja sosiaalisesta innovoinnista ja näistä, kun tarkastellaan työttömyyden ongelmaa ja työttömyyden kitkemistä. 14 eh, tuhatta eh, työpaikkaa on mahdollista saada tällä saralla. Ja kun tilastoihin tutustuu, eh, huomaa, että Tämä tarjoaa varsinkin paljon kasvupotentiaalia ainakin tulevaisuudessa ja on erittäin tärkeää, että Euroopan parlamentti myöskin tarkastelee tätä kysymystä. Ja pidin äh, mielessäni tämän sektorin edustajien esittämät suositukset, kun tätä tekstiä laadin. Niistä oli todellakin paljon hyötyä ja on katsottava vielä, miten kaikki nämä eri aspektit nyt otetaan mukaan tähän tekstiin. Tietysti eh, sivumäärä on rajallinen, eli on hieman eh, karsittava poiskin, jotain kaikkia ei voi mukaan ottaa. Mutta uskoisin, että varjoesittelyjen kanssa yhteistyössä onnistumme tekstiä parantamaan 21. toukokuuta puolta päivin on takaraja tarkistusten jättämiselle ja itsekin tulen mm, sellaisia tekemään, jotta teksti saa paremman muodon. Ja on tärkeää myöskin tehdä tässä ero yhteiskunnan yritysten ja perinteisten yritysten välillä, sillä tässä todellakin puhutaan sosiaalista tavoitteesta. Halutaan, että yrityksillä on tällaisia sosiaalisia vaikuttimia myöskin. Työpaikkoja syntyy, mutta myöskin sosiaalinen myönteinen vaikutus tämän lisäksi. Eli tässä mennään hieman pidemmälle kuin puhuttaessa pelkästään perinteisistä yrityksistä. Perinteiset yrityksethän tähtävät vain voiton mahdollisimman suuren voittoon toiminnassaan. Ja on erittäin tärkeää muistaa tämä asia ja pitää se mielessä. Eli on pidettävä mielessä tämä ero, eli kun puhutaan varsinaisesti E, sosiaalisessa yrityksessä, niin tällöin pääajatuksena ei ole voiton tuottaminen, mikä yleensä yritystoimintaan ensimmäisenä liittyy. Ja johdantosan kappale F e, on tärkeä asia ja liittyy määritelmään ja varmasti varjoesittelijät vielä tätä asiaa myöskin kommentoivat. Ja sosiaalisella taloudella on myöskin äh, myönteinen vaikutus, kun pyritään 2020 eh, strategian tavoitteet saavuttamaan. Ja varsinkin eh, tällä tavalla köyhyyden torjunta onnistuu paremmin. Ja todellakin, eh, kun näistä yrityksistä puhutaan, puhutaan yrityksistä, eh, joilla on käytössä pitkän tähtäimen strategia, eli tuotteet ja palvelut ovat sellaisia, että ne ovat eh, kilpailukykyisiä pitkällä aikavälillä ja näin yrittäjyys tulee kuvan mukaan. Espanjan osalta voisin kertoa myönteisenä esimerkkinä seuraavan. Työttömyyshän on suuri ongelma ollut viime vuosina, mutta tällaiset yhteiskunnalliset yritykset eivät ole pelkästään paremmin kestäneet kriisin paineita, vaan viime vuosina on luotu eh, tuhansia uusia yrityksiä ja myöskin 10 000 uusia työpaikkaa juuri tällä sektorilla. Mutta parannettavaakin vielä on, jotta potentiaali näissä yrityksissä voidaan parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää. Eli erinäisiä hankaluuksia ja ongelmia on tämän tyyppisissä yrityksissä välttämättä näihin ei luoteta siksi, että ajatellaan, että koska voitto ei ole ainoa ajatus, niin nämä yritykset eivät olisi luotettavia. Ja on myöskin tärkeää edistää sosiaalista taloutta ja sosiaalisia yrityksiä eh, siten, että helpotetaan tietojen vaihtoa, eh, parhaiden käytänteiden vaihtoa ja tällä tavalla tietoa näistä yrityksistä. Ja mietintöni pitkälti keskittyy myöskin tähän rahoituspuoleen. Yhteiskunnallis yritysten ja sosiaaliseen innovointiin pohjaavien yritysten on tavallisia yrityksiä hankalampi saada rahoitusta toiminnalle, Tässä on puhuttu erityyppistä mikroluotoista ja mikrorahoituksesta. Asia oli aamulla esillä ja tämä on olennainen kysymys myöskin, kun puhutaan yhteiskunnallisesta yrittämisestä. Ja se toiminnassa olisi myöskin tärkeää pitää tämä asia mielessä. Ja lopuksi hyvä puheenjohtaja vielä lyhyesti mainitsisin koulutuksen. Jatkuva koulutus on erittäin tärkeä avainsana tässä yhteydessä, jotta saadaan osaavia työntekijöitä. Ja tulevaisuus on pidettävä mielessä koulutuksesta puhuttaessa. On erittäin tärkeää, että nuoret ihmiset suhtautuvat näihin sosiaalisiin kysymyksiin ja koulutuskysymyksiin myönteisesti. Kiitos. Thank you, uh, Brando Benify. Kiitoksia. Ja sitten SNDn varjoesittelijä, olkaa hyvä. Viente. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Haluaisin onnitella esittelijää Äh, näistä tiedoista olen aika pitkälle yhtä mieltä äh, esityksen sisällön kanssa. Äh, on mukavaa, että minäkin voin vaikuttaa, vaikuttaa tekstin lopulliseen muotoon. Ihan yleisesti voin todeta, että tämä asiakirja kyllä esittää aika hyvin tämän tilanteen, joka on erittäin vakava kriisitilanteessa, sosiaalinen syrjäytyminen, työttömyys, nuorisotyöttömyys ovat todellisia ongelmia. Tarvitaan toimintaa kansallisesti ja myös Euroopan tasolla. Meidän, me, meidän täytyy myös puuttua siihen, miten yritykset toimivat yhteiskunnallisesti. On selvää, että sosiaali- ja että sosiaalisen ulottuvuuden huomioon ottaminen, kun tehdään liike-elämässä, on omiaan ehkäpä etänyttämään yrityksiä tästä perinteisestä yritysmuodosta, eli siitä, että voiton tekeminen on kaikki kaikessa. Olisi hyvä, jos meillä olisi esittää joitain hyviä käytänteitä tällä, tältä sektorilta, ja niin ne voisivat ehkä juuri toteuttaa tätä tavoitetta, kannustaa yrityksiä sosiaalisen ulottuvuuden huomioon ottamiseen. On myös tärkeää, että yritykset voivat maksimoida niin sanottua sosiaalista pääomaansa. Johtopäätöksenä haluaisin pyytää kysyä esittelijältä selvitystä kohtaan 17. Se liittyy komission, se, se, se liittyy siihen, että pyritään komissiolta joustavuutta nimenomaan sosiaalisten yritysten osalta, kun ajatellaan Euroopan eurooppalaista sääntelyä. Tällaiset tietyt eurooppalaiset säännöt ovat aiheuttaneet ongelmia näille yrityksille ja haluaisin hiukan selvennystä, että mitä ajatte takaa. Kiitoksia ja Marian Harkki. Thank you, Madam Chair, and apologies to the... Kiitos puheenjohtaja. Anteeksi, että olen myöhässä. Olen kuitenkin lukenut mietintönne. Ja olen tämän yleispainotuksen kanssa samaa mieltä. Olen erityisesti samaa mieltä, että sosiaalisen yrityksen tavoite erityisesti tehdä, saada sosiaalinen vaikutus aikaan, eikä tavoitella voittaa 2013 sosiaalisen yrityöiden rahaston säännöstössä todetaan, niin olen samaa mieltä myös. Voimakkaiden toiminnalla voi olla merkittävä panos sosiaalisen ja alueellisen kohesion lisäämiseen voimakkaan alueellisen tai paikallisen kytkeytymisensä vuoksi. Tätä lisäisin johonkin tänne mietintöön halusin mukaan sen mahdollisuuden. Jotkut ajatukset yrittäjyydestä saattavat olla disinsentiivejä, esimerkiksi epäonnistumisen stigma on sellainen, mutta riskinottajat innovoivat ja keksivät uusia ideoita. Usein innovoivia ratkaisuja sosiaalisiin ongelmiin. Joten jossain mielessä täytyy painottaa yrittäjyyskoulutusta. En ole sitä mieltä, että koulutuksen pitäisi olla keskittynyt tähän, ei missään nimessä. Mutta se pitäisi olla osana jossain. Otaapa sitten opiskelijoissa projektityöhön – miniyritysten perustamiseen, rohkaista yrityksiä osallistumaan eri tapahtumiin, jotka antavat mahdollisuuden innovoivalle ajattelulle. Ei tämä pitäisi olla koulutukseen tavoite, vaan sen pitäisi olla osa ja sen on tärkeää. Investoivat yrittäjinä Bill Gatesia tai megamiljardöörejä, mutta eivät kaikki yrittäjät ole voi, erityisen voittoon keskittyviä monet, yhä useammat alkoivat yhdistellä sosiaalisia ja yrityspyrkimyksiä. Senkin pitää rohkaista. Ja se pitäisi olla osa koulutusta, koska monet nuoret ovat kiinnostuneet näistä ajatuksista. Oikeastaan yksi kysymys ja sitten Vuodessa 1011 hän puhuu eh, julkishankintadirektiivistä ja vetoa jäsenvaltioihin, että ne takaisivat, että sosiaaliset YMS-aspektit ovat mukana julkisessa hankinnassa. Ja kysymykseni esittelijälle on, en ole hurjan perillä direktiivistä yksityiskohtineen. Hän haluaa, että tässä on sosiaalisia kriteereitä. teidän, että julkishankintadirektiivi mahdollistaa sen, mutta kyse että onko nyt on jäsenvaltioita, jotka eivät tee niin, vai ovatko tekemässä, niin halusin vain näkemyksen. Yksi ajatus, joka tuli mieleen, oli äskettäin tein lausunnon T-tipistä. Miten tämä toimii jos me neuvottelemme sopimuksen, miten onnistumme suojella tätä suojelun tasoa, jonka me haluamme sosiaalisiin yrityksiin. Ja lopuksi heijastella, miten kollega SD-ryhmästä sanoi. Esitteli hasi joustavuutta valtiaan avun suhteen sosiaalitalouden yritykselle. Meillä on tämä vähimmäissääntöiden minimissääntö minkälaisia ideoita esittelijällä on. Ja paljon kiitoksia, meillä on erinomainen asiakirja ja odotan hyvää yhteistyötä. Thank you, Mr. Silk. Kiitoksia. Silkiotis. Ευχαριστώ, Kiitos, puheenjohtaja. Ja onnittelut esittelijälle hyvästä työstä. Guessa meille on erittäin tärkeää hyödyntää tällaisia yhteiskunnallisia yrityksiä. Niille on oma tehtävänsä Euroopan unionissa. Ja tämän tyyppistä kokemusta eh, on olemassa varsin paljon ja tiedetään, minkä tyyppisenä nämä yhteiskunnalliset kustannukset ovat, mutta Selvää on, että ei näillä aloitteilla valtion roolia korvata. On erittäin tärkeää, että myös valtio on mukana sosiaalisen turvan kysymyksissä ja pitää huolen siitä, että ihmiset saadaan työmarkkinoiden piiriin. Valiteltavaa kuitenkin on, että tähän asiaan ei riittävän usein kiinnitetä tarpeeksi huomiota. Troikka, säästötoimet, eh, ne ovat olleet avainsanoja ja johtaneet työttömyyteen ja siihen, että jotkut ovat syrjäytyneet yhteiskunnasta. Ja monet tärkeätkin teolliset yritykset ovat joutuneet lopettamaan toimintansa ja tämä on eh, monesti johtanut varsin huonoon kehityksen yhteiskunnallisesti. Ja nyt todellakin tarvitaan myös myönteistä kehitystä mutta tarvitaan integratiivisia ratkaisumalleja. Ja tällöin on tärkeää, että myös julkinen taho ja hallitukset ovat mukana. Tämän tyyppisiä investointeja myöskin tarvitaan, valtioiden apua myöskin. Yhteiskunnallinen yrittäjyys ja sosiaalinen innovointi eh, ovat varsin yleisiä käsitteinä. Ne eivät ole kovinkaan yksityiskohtaisia ja tähän liittyen tulemme esittämään tarkistusehdotuksia, jotta käsitetasolla saataisiin hieman tarkempi sana. Kiitoksia, Kari Modelli. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan alkuun haluaisin kiittää esittelijää tästä laadukkaasta työstä. Kyllä esitykset voivat olla joskus hyvinkin yllättäviä. Te tulette EPPstä ja olette kuitenkin erittäin hyvin ymmärtäneet, mitä sosiaalinen yrittäjyys on. Mutta mielestäni täältä puuttuu hiukan globaalia näkemystä ja kerron, mitä tarkoitan. Me vihreät emme puhu sosiaalisesta yrittäjyydestä jos mukana ei ole solidaarisuus. Sosiaalinen ja solidaarinen talous ei saa olla mikään ö, ylimääräinen päälle liimattu koriste. Kyse ei ole myöskään mistään erityisestä sektorista. Sosiaalinen talous on solidaarista, ö, transversaalista, se voi kattaa kaikki talouden kentät – ja se on ennen kaikkea malli, jonka täytyy olla humaani malli, jonka täytyy olla paljon demokraattisempi. Toisin sanoen, hyvät kollegat, kyse on ö, mallista, joka tuo muassaan uusia arvoja, parempia kuin tämän päivän markkinat. Mikä on ominaista markkinoille? No, ensinnäkin järeä kilpailu, sosiaalinen dumppaus, me äskeisessä esityksessämme jo näimme, mi- miten se vaikuttaa palkansaajiin ja kuluttajiin. Ja yritysten yhteiskunnallinen vastuu ei vielä riitä vastapainoksi. Sosiaalisen talouden ja solidaarisen talouden täytyy olla tämän mietinnönkin ytimessä. Ja sen täytyy olla sellainen, että se leviää mahdollisimman laajalle taloudessamme ja talouden alueella, koska se saattaa olla omiaan luomaan työpaikkoja. Jos me haluamme peitota työttömyyden, niin talouden täytyy olla kestävämpää, vakaampaa ja ennen kaikkea sellaista, että tuotantoa ei voida noin vain siirtää minne tahansa. Talous, jotta se voi olla solidaarista, niin sen, sen täytyy olla hallittua. Tämä sosiaalinen talous osoittaa, miten meidän ö, taloudelliset indikaattorimme ovat todella ammuvainan aikaisia. Eivät ne ota ö, huomioon tämän hetken reo- realiteetteja. Eli sosiaalinen ja sol- solidaarinen talous on sitä, että mennään, ajatellaan muutakin kuin puhdasta kasvua. Solidaarinen ja sosiaalinen ö, talous ottaa huomioon muunkin. Ö, me olemme puhuneet täällä yritysten sosiaalisesta vastuusta, mutta meidän pitää mennä pidemmälle. Tässäkin valiokunnassa täytyy uskaltaa puhua verotuksesta. Me usein puhumme verotuksesta, jonka on tarkoitus helpottaa pk-yrityksiä. Annamme tiettyjä verohelpotuksia pk-yrityksille, mutta miksi emme myös antaisi helpotuksia sosiaalisille ja solidaarisille yrityksille, koska ne juuri auttavat kansalaisia elämään paremmin? Tämä olisi hyvä ottaa huomioon tässä mietinnössä. Ajattelen niitä sataa niitä, niitä satoja ja taas satoja pieniä yrityksiä, perheyrityksiä täällä Euroopassa. Ajat, olin tässä vähän aikaa sitten myös nuorten työllisyyttä ja nuorten yrittäjyyttä koskevassa kokouksessa ja korostaisin, että myös osuuskuntatoiminta tulisi ottaa paremmin huomioon. Monet työntekijät tekevät työtä tällä sektorilla, mutta sitä arvostetaan aivan liian vähän. Ja siihen sitä käytetään aivan liian vähän. Ja minä lopetan ihan kohta. No, kun ajatellaan nuoria ö, yrittäjiä, niin ö, mon, monille yrittäjyys jää yhden vuoden mittaiseksi. Ö, siis tehän tiedätte, että minä olen vihreä. Ö, ö, Meillä on tulossa Pariisin huippukokous, ja kun ö, ajatellaan sitä, mikä, miten tärkeä ympäristön asema on, niin teidän mietinnössänne ympäristö yhdistetään aivan liian hatarasti tähän sosiaaliseen yrittäjyyteen, sosiaaliseen yrittäjyyteen, joka on solidaarista ja ympäristöystävällistä. Ja olen sitä mieltä, että nämä asiat tulisi sisällyttää tähän mietintöön. Meidän täytyy kunnioittaa sosiaalisen kohesion periaatetta, mutta myös ympäristöä. Ja minä aion esittää tarkistuksia tähän suuntaan. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, että sain muutaman lisäsekunnin. Ää, äh, Laura. Kiitoksia. Laura Chia ei ole paikalla. Seuraava puhuja. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Niin kuin Esittelijä totesi, yhteiskunnan yrittäjyys ja sosiaalinen innovointi ovat erittäin tärkeitä, jos halutaan kriisiaikoina sosiaalitaloutta kehittää. Ja tässä eh, omaloiten mietinnössä tiettyjä seikkoja esiin nostettuja. Me haluamme sen painottaa tiettyjä seikkoja myöskin. On tuettava myöskin fiskaalitoimenpitein tämän tyyppistä kehitystä ja sosiaaliyrittäjyydestä puhuttaessa kouluilla ja yliopistoilla on merkittävä rooli. Ja tietysti hyvien käytänteiden ja tutkimuksen ja innovoinnin merkitys on suuri on myöskin katsottava, millainen on sosiaalinen vastuu näillä yrityksillä. Ja jos perinteiset yritykset eh, ottavat hoitaakseen tämän tyyppisiä kysymyksiä tiettyjen ympäristö- tai sosiaalisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja näin vaikuttavat myöskin omalta osaltaan sosiaalisesti esimerkiksi eh, työttömyyslukujen parantamiseksi, niin tällöin näidenkin perinteisten yritysten tulisi saada vastaavia verohelpotuksia. Kiitos. Thank you. Kiitos. Nyt antaan Fontanielle puheenvuoron vielä kertaalleen, jos haluatte lisätä jotain. Täällä oli ehkä muutama kysymyskin, joihin voitte vastata kohta. Presidenta, muy brevemente. Ja lyhyesti puheenjohtaja. Tätä varmasti käydään keskustelua ja mietinnön parantamiseksi. Ne tulevat olemaan kiinnostavia. Ja kaikkien ryhmien panosta. Tämä on avainkysymys valiokunnallemme. SD-kollegan kommenttien suhteen olen samaa mieltä. Me voidaan lisätä paljon. Vuoden 17 suhteen oli jotain yleisiä kommentteja. sain tietoja organisaatiolta, että sosiaalialan pk yrityksistä on vaikeaa saada apua. Siksi puhuin joustavuudesta. Tämän pelkäs esimerkin tapauksessa oli 200 työntekijää, he eivät saaneet apua tai rahoitusta. Vaikka kyseessä oli yritys, joka oli täysin sosiaalisen talouden osa. Prova Haakin, sitten myös kysymyksiä odotan teidän tarkistuksianne. Ovat varmasti tärkeitä. TTT sosiaalitalous. Olen monimutkainen juttu. En ole ajatellut sitä paljonkaan. Ihan hyödyllinen kysymys. Minun kollegalle sanoisin, että sosiaalitalouden yritysten ja työntekijöiden määrittely on monimutkaista. Jos onnistumme parantamaan määritelmää, niin paremmin Dallille – Arvostan hänen ystävällisiä kommentteja. Solidaarisuus ei ole kuitenkaan vain vasemmiston etuoikeus, se on meidän kaikkien asia. Esimerkiksi Targo tässä omassa kaupungissani on sosiaalitalouden yrityksiä, Siellä on yksi naapurista, jossa on erinomainen sosiaalisen talouden yritys, joka on paljon työpaikkoja. Sen äh, Taragotan paikallisyhdistykseltä lehdistötiedotteen, jossa kerrottiin että tässä työskentelevät parhaiten Espanjan kansanpuolueen paikallisviranomaisten kanssa. Solidaarisuus pätee kaikkien puolueisiin mutta yhdessä voimme tehdä hyvää työtä. Ja odotan keskustelua varjoesittelijöiden kanssa kovasti. Kiitos. Tarkistusten takaraja on, aivan kuten Fontania jo sanoi, 21. toukokuuta kello 12. Tarkistuksia käsitellään 15. kesäkuuta ja äänestys toteutetaan 15. heinäkuuta tässä valiokunnassa kohta 16 esityslistalla tasa-arvottomuuden vähentäminen erityisesti keskitytään lapsiköyhyyteen. Annan puheenvuoron esittelijälle. Obrigada, Sr. Presidente. Uh, o problema da pobreza infantil... Kiitos. Kun puhutaan lapsiköyhyydestä, puhutaan todellakin eh, häpeällisestä asiasta EU-ssa 2008-2012 vuosina lapsiköyhyyden määrä lisääntyi EU-ssa. Yksi miljoona lasta kärsi tästä ilmiöstä ja 2012 e, oli tämä tilanne. Ja seuraavina vuosina lisäystä tapahtui 26 prosentilla ja vuodesta 2013 eteenpäin 20 on todettu, että vielä suurempi määrä lapsia on jäämässä syrjäytymisuhan alaisuuteen. Kaikki raportit, joita eri eurooppalaiset ja kansainväliset järjestöt ovat laatineet, toteavat, että lapsiköyhyyden määrä on lisääntynyt pääasiallisesti kahden syyn vuoksi. Ensinnäkin siksi, että sosiaalinen epätasa-arvo on lisääntynyt ja myöskin työllisyyskysymysten vuoksi varsin paljon on sellaisia työpaikkoja, joiden palkkataso on äärimmäisen alhainen. Ja EUn troikka toiminta on myöskin vaikuttanut tähän ja varsinkin lasten ja perheiden tilanne on hankaloitunut 2010-2013. Eh, on sellaisia lapsia, jotka ovat jääneet eh, sosiaaliturvan ulkopuolelle, eli tällaisia eh, tukimuotoja ei ole enää järjestetty. 43 000 perhettä jäi tällaisen tulotuen ulkopuolelle viimeisten kahden vuoden aikana. Pohjoismaissa ja Pohjoisen maissa, Alankomaissa, Itävallassa muun muassa tilanne lasten kannalta on kaikkein paras, koska edelleenkin eh, kotitalouksia tuetaan ja autetaan esimerkiksi lasten koulutuksessa, mutta sitten eteläiset jäsenmaat ja myöskin Puola paljon vähemmän panostavat näihin kysymyksiin. UNICEFilta olemme kuulleet myöskin näistä budjettileikkauksista eh, Välimeren maissa, ja nämä kaikki ovat vaikuttaneet heikentävästi lasten laatuun. Ja raportti toteaa, että tämän tyyppinen toiminta ja tämän tyyppiset poliittiset päätökset Euroopan unionissa ovat vaarallisia, koska ne uhkaavat lasten oikeuksia ja ylipäätään myöskin kansainvälisiä velvoitteita tässä rikotaan useat hallitukset kuitenkin ovat sitoutuneet tällaisiin kansainvälisiin sopimuksiin. Eli lapsiköyhyys on hyvin määritelty ja nyt kun sitä havaitaan, on puututtava syihin. Mietinnössämme esittelemme joitain suosituksia asiaan liittyen. Esimerkiksi, että jäsenmaat tarvitsisivat kannustimia erityyppisten tukimuotojen käyttämiseksi ja sellaisten, jotka auttavat ja tukevat myös lasta ja Euroopan komissiossa myöskin tulisi nyt ymmärtää, että pelkät hallinnolliset leikkaukset eivät ole hyvä asia. Julkisia palveluja ei pidä vain leikata ja leikata. komission ja Euroopan parlamentin tulee hyödyntää nyt eh, mahdollisuus, mahdollisuus tässä monivuotisen rahoituskehyksen puolivuotisarvioinnissa, miten paremmin voida tukea eh, hankalassa asemassa olevia ihmisiä ja on erittäin tärkeää, että lapset tässä nostetaan keskiöön. Tärkeää olisi, että kaikissa jäsenmaissa tarjottaisiin lapsille riittävän hyvät koulutus- ja kouluttautumismahdollisuudet. Ja tärkeää on, että riittävästi koulutetaan myöskin opettajia. Ja koulukuljetuksista ja tarvittavasta materiaalista myöskin pidettävä huoli. On erittäin tärkeää, että ennaltaehkäisevät toimet hoidetaan kunnolla ja on erittäin tärkeää, että jo raskausaikana mm, äiti saa hyvää terveydenhuoltoa, jotta vältytään ennenaikaisilta eh, synnytyksiltä. On erittäin tärkeää, että yleislääkärit ja lääkärit ovat kaikkien perheiden käytössä. Lasten sosiaalisia oikeuksia on vahvistettava ja varsinkin sosiaaliturvakysymysten piiriin tulee saada ammattitaitoista henkilökuntaa. Monesti tilasyiden vuoksi tai tilan puutteen vuoksi mietin mietinnössä ei voi esittää kaikkea, mitä muuten mielellään esittäisi, ja näin jouduimme hieman suositusten lukumäärää rajaamaan, mutta Ehkä jos jotain puutteita vielä on, tekstiä voidaan hioa ja parantaa. Toivottavasti valiokunta saa aikaan hyvän mietinnön sellaisen, jossa ihan todellisia ratkaisumalleja esitetään, jotka tarjoavat hyviä vaihtoehtoisia malleja, sellaisia, jotka jollain tavalla puuttuvat nimenomaan niihin syihin, jotka ovat johtaneet tähän tilanteeseen EU:ssa. Kiitos puheenjohtaja, kiitos rouva esittelijä. Haluaisin kiittää mietinnöstänne, koska aihe epätasarvoidon vähentäminen, erityisesti lapsiköy- lasten köyhyyden on erittäin tärkeää. Minä olen seteliä tässä. Lasten köyhyys luo tesää epätasa-arvoa ja sen vähentäminen, eli köyhyyden vähentäminen on tärkeää. Lasten köyhyys on seurausta heidän perheensä sosiaalista asemasta, kysymys ammattikoulutuksesta, työpaikkoista tai vanhemmilla myös lasten määrästä. Sekin on tärkeää tietää. Jos haluamme vähentää lasten köyhyyttä, täytyy ensiksi kehittyä perheiden tuloon. Toiseksi julkispalveluihin ja erityisesti koulutukseen. Mietinnössä puhutaan sosiaalituen Kohtavasti kyllä, mutta minusta pitäisi pikemmin puhua vanhemmista, jotka ovat töissä, mutta silti ansaitsevat liian vähän. Tämä vanhemmista, jota työttömyys uhkaa, jotka eivät työtä löydä. Ja mietin tämän tässä on vähän yksipuolinen keskittyessä vain valtion rooliin. Ja haluaisin kattavampaa lähestymistapaa. Eli perheen suhteen lyhyen aikavälin sosiaalituki ja sosiaalitoimet, jotka tukevat perheitä, joissa on lapsia. ja vanhempien työllisyyttä tukevat toimet. Sitäkin voisi mainita, sitäkin voisi mainita. Lasten tapauksessa pitää keskittyä enemmän julkisen palveluiden laatuun ja saavutettavuuteen, kuten terveyspalvelut, tietysti koulutukseen. Vaikka kohdassa 911 asiasta puhutaan, Eikö näkään mielestäni riittävästi. Tämä on täysin riittämätöntä suhteessa Tämä on erittäin tärkeää sosiaalisen liikkuvuuden kannalta. Elämä haluaa uusinta köyhyyttä. Vastaisissa sukupolvissa täytyy keskittyä lasten koulutuksen laatuun. Myös koulutuksen laatu, ammattipätevyys, ja tulee rikastuttamaan tätä mietintöä tarkistuksella. Tämä voisi parantaa tilannetta tällä tasolla. Kiitos. Steinrück. Ja, zunächst einmal Ensinnäkin lämpimät kiitokset Rouva Tuberille tästä hyvästä mietinnöstä. On ihan selvää, että rajallinen eh, eh, sivumäärä aiheuttaa sen, että paljon tärkeää jää tekstin ulkopuolelle – mutta varmasti hyvän yhteistyön ja hyvien tarkistusten myötä eh, saadaan aikaan hyvä lopputulos. Eh, lapsiköyhyys on kivulias ongelma myöskin Euroopassa. On erittäin tärkeää, että tällöin kiinnitämme huomiota kaikkiin lapsiin, eh, sellaisiinkin, joiden vanhemmat ovat töissä, mutta myös työt työttömien vanhempien lapsiin tai sitten työssä käyvät vanhemmat, mutta palkka äärimmäisen pieni. Eli ei pidä jakaa lapsia mihinkään luokkiin sen mukaan, mikä status vanhemmalla on, vaan kaikki nähdä samassa valossa. Ja nämä säästö menettelyt ovat aiheuttaneet tietysti sosiaalitalousarvioihin kovia paineita eri jäsenmaissa ja tästä ovat lapset ja monet perheet kärsineet. Pinkvitsuuta varjo esittelijänä haluaa kiittää Rouva Zuberia. Meillä on vielä muutama huomio. ST-ryhmä e varsin usein täällä on esiin tuonut ajatuksen niin sanotusta lapsitakuusta joka tarjoaisi samantyyppisiä mahdollisuuksia kuin eh, nuorisotakukysymys. Eli eh, toimenpidemahdollisuuksia, joilla puuttua jollain tavoin eh, lapsiköyhyyden ongelmaan. Ja esittelen kanssa on samaa mieltä siitä, että tarvitaan oikeus, lakipohjainen menettelytapa ja sen myötä näihin kysymyksiin on puututtava ja vuoden 2013 komission suositus, jonka otsikko kuuluu investointi lapsiin, eh, haittapuolien eh, noidankehän katkaiseminen. Näistä suosituksista kannattaa lähteä liikkeelle. Meidän on myöskin ne huomioitava ja kollega myöskin toivoisi, että eh, huonot ravitsemustottumukset nostettaisiin esiin tässä yhteydessä myöskin, koska ne vaikuttavat varsin voimakkaasti myös lapsen ja ihmisen eh, kehityksen jatkossa. Ja niin kuin täällä todettiin, eh, olisi hyvä voida keskittyä paremmin koulutuksen merkityksen, kun puhutaan lapsiköyhyydestä. Eli että on oikeus koulutukseen ja samanlainen oikeus kaikilla. Eli jos lapset tulevat köyhemmiltä alueilta, on tärkeää, että ja sen vuoksi he eivät jää tiettyjen kouluttautumismahdollisuuksien ulkopuolelle. Ja joillain jäsenmailla on hyviä esimerkkejä myöskin koulutustoimista. Ja sitten lisää tuki perheille tarvittaessa on tärkeä asia. Tässä Blinkavichutein ehdotuksia ja kokemus on osoittanut sen, että Meillä on ilman muuta yhteiset näkemykset tästä asiasta ja varmasti kannattaa tässä asiassa ainakin edetä siten, että mitkään puolueen väritteiset seikat eivät ole keskiössä, vaan nimenomaan lasten oikeudet. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää ensinnäkin esittelijä Tämä aihe on lähellä sydäntäni ja on tärkeää, että me jätämme riittävästi aikaa tälle aiheelle. Mietinnössä on monia hyviä ajatuksia. Pidän artiklasta 11. Onhan nimittäin suuri ongelma se, että hankala tausta saattaa johtaa siihen, että tämä lapsi joutuu laitokseen, menettää yhteytensä perheeseen, joutuu menemään erityiskouluun vain sen vuoksi, että tulee hankala, että hänellä on hankala tausta ja joutuu siis tällaisen erityiskouluun. Ja se, että ihminen on käynyt erityiskoulun, tietysti johtaa ongelmiin jatkossa. Tai saattaa johtaa ongelmiin jatkossa. Haluaisin kuitenkin korostaa osallistavaa koulutusta ja tasapuolista koulutusta kaikille. Tätä haluaisin korostaa tässä tekstissä, eli että kaikki ne, olipa tausta millainen tahansa, pääsisivät tasapuolisesti samankaltaiseen opetukseen. Ja romaanivähemmistöjen puolesta tietysti haluaisin puhua aivan erityisesti. Haluaisin, että heidät otettaisiin tai mainittaisiin täällä. Kun puhutaan osallistavasta opetuksesta, niin se koskee myös vammaisia lapsia, joten haluaisin näihin asioihin keskittyä. Mietinnössä mielelläni näkisin mainittavan, ja olemme tästä keskustelleet, haluaisin siis mainittavan erilaiset aineopintojen lisäksi opittavat taidot, kerhot ja urheilutoiminta – monesti hyvien perheiden lapset pääsevät erilaiseen kerhotoimintaan, pääsevät erilaiseen kerhotoimintaan, mutta hankalan taustan omaavat lapset eivät välttämättä, ja tämä pätee erityisesti sellaisiin, sellaiseen kerho- tai urheilutoimintaan, joka, jota toteutetaan to- loma-aikoina, koulujen loma-aikoina. Olisi hyvä myös jos korostettaisiin hyvää ravitsemusta ja riittävää ruoan määrää. Me tiedämme, että Slovakiassa on monia lapsia, jotka tulevat kouluun nälkäisinä. Jos eivät saa lämmintä ateriaa koulussa, niin eivät ehkä saa sitä koskaan. Jonkinlaiset elintarvikepankit tai muut voisivat olla omiaan auttamaan näitä perheitä. Sitten täällä on eräs asia, josta en ole yhtä mieltä esittelijän kanssa ja ehkä ää, äh, tätä kohtaa tulisi muuttaa. Nimittäin kyse on siitä, että nostettaisiin työttömyyskorvauksia. Mielestäni No, äh, lapsen äh, näkökulmasta ehkä van, äiti ja isä saavat enemmän rahaa, mutta ehkä lapset kaipaisivat myönteistä roolimallia olisi ehkä hyvä nähdä, että vanhempi käy työssä. Eli sen sijaan, että maksettaisiin enemmän työttömyyskorvauksia, niin luotaisiin edellytykset työpaikan löytämiselle niin, että vanhemmat voisivat olla hyvä esimerkki lapsille. Tässä ovat minun ajatukseni tässä vaiheessa. Varmasti saamme aikaan hyvän mietinnön ja vielä kertaalleen kiitän esittelijää. No one representing all. Aldea ei edusta kukaan, ei vihreitä. EFDD, Tarava Begin. Grazie Presidente. E vorrei innanzitutto ringraziare la... Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin eh, kiittää esittelijää ja varjoesittelijä Laura Joya. Erittäin hyvä teksti. Me olemme yhtä mieltä monien eh, elementtien kanssa esittelijän kanssa. Kuten olemme jo korostaneet, ainoa tapa torjua köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä on taata minimitulot vanhemmille niin, että vanhemmat voivat antaa lapsilleen ruokaa ja opetusta ja turvaa. On erittäin ikävää, että tiukkuuspolitiikka on leimannut kokonaisia väestön osia olen myös sitä mieltä, että tämä saat, olen sitä mieltä, että tämä, voidaan yhdistää tämä äh, trendi neoliberalistisiin äh, politikoihin. On selvää, että kaikkien lasten täytyy saada oikeus koulutukseen, terveydenhoitoon äh, ja heidän täytyy päästä itsekin päättämään omasta vapaa-ajastaan ja luovista harrastuksistaan. Ja tällaiset oikeudet voi vain suojata ainoastaan riittävin investoinnein sekä Euroopan unionin että jäsenvaltioiden toimesta on investoitava julkiseen opetukseen ja tämä mietintö on erittäin hyvä pohja työlle. No, thank you. Uh, and that means that we have gone. Tuo tarkoittaa, että olemme käyneet tämän aikataulu käsittelyyn on ja tarkistusten takaraja 20. toukokuuta ja 15.16. kesäkuuta tarkistusten käsittely ja hyväksyminen valiokunnassa 15.16. heinäkuuta. Nyt viimeinen kohta esityslistalla. Minulla on lentoongelmia. Minun on lähdettävä kymmenessä minuutissa. On tärkeää, että me käsittelemme tavalla tai toisella 2016 budjetti trilogin mandaati. Ja tämä on George Cloonen lausuntoluonnokseen käsitellä. Herra Lope Fontanier puhui sitä lyhyesti edustaen Rava Klunia. Ja kysyi, voisimmeko me nopeasti pistää tämän pakettiin. Ei ehkä niin pitkiä puheita, niinkään ehdi lennolle. Rava Fontanier. Merci, madame la présidente. Effectivement, madame Klun ne peut pas... Kyllä, Rava Klyn ei pääse paikalle. Hän oli illallisessa tapaaminen. Tulen lukemaan sen, mitä hän halusi sanoa valiokunnalle. Vaikka budjettimietintö voi olla monimutkainen, niin tärkeintä on antaa selkeä johdonmukainen tiiviis kanta ja voimakkaasti painetaan tässä työpaikkojen luomista ja taistelua nuorisotyöttömyyttä vastaan. Nuorisotyöttömyys ei ole uusi ilmiö Euroopassa – se on 21 prosenttia, eikä sillä koskaan tippunut alle 15 prosentin. Tämä ongelma koskee koko Eurooppaa. 22,5 25 prosenttia keskimäärin. Jossakin maissa on 50 prosenttia, mitä ei voi hyväksyä. On tärkeää, että voidaan tukea taloudellisesti teollisuuden luomistoimia henkilölle, jolla on monia haittoja työmarkkinoille pääsyksi. Saako se myöskin äh, sopetettuja työpaikkoja ja uudelleen koulutusta ja siirtymistä avainsektorille, kuten vihreän talouksien, jotka ovat työpaikka 90, 89 prosenttia Euroopan yrityksistä on pk-yrityksiä. Ne estävät kaksi kolmasosaa yksityisen sektorin työllistämisen ja myöskin kiinnostavat puolta EU-yritysten arvonlisästä, pk-yritysten kehittämis- ja selviytymisongelmat ovat tärkeitä ja rahoitus on tärkeitä. Ja olen tässä ehdotanut mikrorahoitusta ja kiitos, että komissio on tarjonnut mahdollisuuden painottaa prioriteettina. Tähän se loppuukin. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you for being on. Kiitoksia, että puhuitte lyhy- lyhyesti ja ytimekkäästi. Haluaisiko joku varjo esittelijöistä sanoa jotain? Gerikke ja Chabalova. <clears throat> Regarding the budget, uh... Mitä tulee vuoden 2016 talousarvioon, Oikeus Repesiuksen nimissä käytän tässä puheenvuoron. Se on suuri ongelma jo nykyisellään. 26,3 miljardia euroa eh, siellä eri laskujen yhteydessä ja vuonna 2015 tämä summa kasvaa. Eli velkasumma on perusteeton ja sitä on ryhdyttävä purkamaan. EUlla ei ole oikeutta eh, kasvattaa velkaa ja esittelijä esittää erilaisia vaatimuksia uusiin hankkeisiin ja missään ei sitten tarjota mahdollisuuksia säästöihin. Kohdassa kolme mainitaan kertaalleen tehokkuuden vaatimus. Tältä pohjalta ei voida jatkaa. EU ei voi koko ajan vain kasvaa ja ottaa hoitaakseen uusia hankkeita, joita ei voida rahoittaa. On erittäin tärkeää, että eh, rajaamaton kasvu saa jonkinlaisen lopun, sillä eh, käytetty euro joka ikinen otetaan veronmaksajien taskuista ja sillä sitten vaikutetaan heidän joko nykyiseen tai tulevaan ostovoimaansa. Kannattaisi analysoida hieman tarkemmin nykykriisin syitä ja tässä eh, euron valuutta äh, äh, on tässä ensimmäinen ongelma ja tämä todellakin on siteeraus. Eurojärjestelmä on johtanut korkeisiin työttömyyslukuihin varsinkin nuorisotyöttömyyden osalta. Monien euroohjelmien tulisi hoitaa tämä asia, mutta siinä ei ole onnistuttu. Ja niinpä työllisyys aloittaa yhteen varasvuosien 2014-2015 osalta on maksettu ja nyt jatkovuosille sitten ei enää olekaan varoja. Kriisi kuitenkin jatkuu ja parlamentin tulisi huolella miettiä, eh, mikä on tilanne. Eh, voiko EU todellakin näin läheisesti olla kytköksissä eh, valuuttaunioniin. Ja on erittäin tärkeää, että subsidiariteettiperiaate pidetään mielessä. Pitkäaikaiset työttömyysohjelmat voidaan hoitaa kansallisesti ja on muistettava, että eri maissa tarpeet ovat hyvin erilaiset. Sama pätee myöskin ammattikoulutushankkeisiin ja uudelleenkouluttautumiseen, e, joka on tärkeä e, kilpailukyvynkin kannalta. Ja tässä on muitakin vastaavia tekijöitä. Tietojen vaihto ja parhaiden käytänteiden vaihto ovat tärkeitä asioita, mutta on tärkeää, että EU ei laajenna ohjelmiaan sellaisilla aloilla, jotka kuuluvat pikemminkin jäsenmaiden toimivaltuuksien piiriin ja jäsenmaatasolla hoidetaan paremmin. Jäsenmaat, jotka eivät eh, ole menestyksekkäitä, niiden tulee saada tukea mutta ei saa luottaa siihen, että EU hoitaa ne tehtävät, jotka kuuluvat jäsenmaiden hoidettavaksi ja maksut sitten saadaan muilta jäsenmailta. Tämä ei siis ollut oma näkemykseni, vain siterasin ainoastaan kollegaa Ulrike Trepesiusta. Kiitos. Thank you very much. Ja Jevolova. Kiitoksia. Minä haluaisin puhua Renata Weberin puolesta kollegani. Hän ei pystynyt osallistumaan tähän keskusteluun, koska hänen täytyy keskustella ensi vuoden budjetista. Oli oikein mukavaa, että näemme oman ryhmämme prioriteetit tässä tekstissä, erityisesti se, kuinka tärkeää on edistää pk-yritysten yrittäjyyttä, miten tärkeää on parantaa työterveyttä ja turvallisuutta, mikrorahoitusta, jotta voidaan parantaa ja auttaa pk-yritysten rahoitusta. On myös tärkeää lisätä koulutusta, eritoten sellaisilla alueilla, joissa on työvoimapuutetta. Mutta Renate haluaisi korostaa tiettyjä seikkoja muutamin tarkistuksini, kuten ensinnäkin tarvetta paitsi riittävään rahoitukseen nuorten työllisyysaloitteen kautta, mutta myös mm, mm, laajempaa rahoitusta. Ja tämä säällinen työ terminä voi jättää varaa tulkinnoille, koska meillä ei ole määritelmää siitä, mitä säällinen tarkoittaa. Tulisi korvata säällinen sanalla kestävä. Ja sitten kolmas seikka, kun ajatellaan näitä sektoreita, joilla on korkea työllisyyspotentiaali ja ne on listattu kohdassa 10, niin me haluaisimme kiertotalouden, vihreän talouden ja terveydenhoidon ja ITn lisäksi, koska kiertotalous on omiaan myötävaikuttamaan työpaikkojen luomiseen Euroop- kaikkialla Euroopassa. Ja haluaisimme myös korostaa 2020-strategiaan välitarkastusta komission tulisi se tehdä, jotta eh, työllisyystavoitteet ja syrjimättömyystavoitteet, syrjäytymättömyystavoitteet voidaan saavuttaa. Kiitos. Kiitoksia, että olitte lyhyt. Jos joku vielä ehdottomasti haluaa sanoa jotain, niin nyt olisi hetki. Olkaa hyvä siellä lyhyesti. Vielä lyhyemmin. Ensiksi. Mistä tämä lausetoluonnos on hyvä työ? pohjatyöskentelylle. Ja lausunnon sosiaalipolitiikka on hyödyllinen. Poliittiset aspektit, en luettele niitä. Sano, mitä haluamme kehittää. Meidän pitää painottaa valtavirta resursseja 2020 strategialle ja toimenpiteitä, jotka luovat työpaikkoja ja ja sosiaalitieteiden tutkimusta pitää turvata ja pitäisi painata Euroopan sosiaalirahaston roolia 2016 kaikkien ohjelmien pitäisi pyöriä. EFSiäkin voidaan harkita. Pitäisi painottaa asianmukaisia toimia, joilla saadaan nämä maksamattomat maksut ja niiden summa. Loppumaan kiitos solidaarisuudesta. Tarkistan takaraja lausunnasta 30. toukokuuta 16. kesäkuuta äänestysvaliokunnassa ja budjettivaliokunnan äänestys 23. täysistunto heinäkuussa. Olemme käsitelleet ohjelman kokonaisuudessaan seuraava kokous on 28. toukokuuta. Toivottavasti voimme käyttää vielä enemmän aikaa tärkeistä asiasta keskustellessamme 28. päivä. Kiitos tästä päivästä. Mukavaa viikonloppua.